Italiasta. Toivotan tervetulleeksi Italian pääministerin Matteo Renzin. Herra pääministeri, teillä on puheenvuoro. Hyvä puhemies Schulz, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Otan omakseni ne sanat, jotka te Ähm, puhemies osoititte tälle salille, kun muistelimme sitä, mitä tapahtui 70 vuotta sitten Auschwitzissa. Ja vakuutan teille, että Italian hallitus ja kansa on sitoutunut siihen, että taistelemme tuota kauhuta, kauheutta vastaan, joka vuosikymmeniä on ollut vallalla Euroopassa. Meillä on tänä päivänä vastuu menneisyyden suhteen, mutta meidän on myös investoitava uusiin sukupolviin. Ja uskon, että teidän puheenne, hyvä puhemies, mahdollistaa meille sen, että voimme nyt mennä käsittelemään Italian puheenjohtajuuskauden tuloksia, muistaen mistä oikein lähdimme telemakoksesta. Muistelimme telemakosta e, ja kysyimme itseltämme, ovatko tänä päivänä nämä toimielimet, nämä poliitikot, nämä alueiden edustajat, jotka kuvastavat suurta eurooppalaista unelmaa, ovatko he kykeneväisiä olemaan perillisiä. Mitä tämä perillisyys tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Eurooppa meille ei ole pelkästään muisto, Eurooppa on meille erityisesti toivo. Äh, se katsoo tulevaisuuteen eikä vain menneisyyteen. Ähm, sillä on mahdollisuus eikä pelkästään huolenaiheita näiden kuuden kuukauden aikana pystyimme, äh, pystyimmekö olemaan tämän haasteen tasolla pystymmekö siihen vastaamaan. Olen tietoinen siitä, että lehdistö ennen kuin se ryhtyy käsittelemään tätä suurta aihetta, sanoo meille, että no, kerro meille tuloksilta, kerro meille, oletko tyytyväinen, mitä teit Euroopan ja Italian puolesta. Tämä on huonosti muotoiltu kysymys, puhemies, koska jos tekee harjoittaa politiikkaa ei ole koskaan tyytyväinen, koska jos on tyytyväinen, pitäisi muuttaa ammattia. Mutta puheenjohtajuuskautta ei johdeta ajatellen oman maansa etua, vaan ajatellaan millainen mahdollisuus Euroopalla voi olla. Me italialaiset, riippumatta poliittisesta perheestä, me tiedämme, että meidän haasteemme ei ole täällä, se on meillä kotona. Ei ole kyse pelkästään siitä, että nostetaan esiin tämä rakennemuutosten klisee. Se tarkoittaa sitä, että jos Italia haluaa pysyä maailmanlaisen kilpailun tasolla, sen on muututtava ja me olemme näiden kuukauden, kuuden kuukauden aikana tehneet paljon omassa maassamme. Se, mitä Italia tarvitsee, sen tekevät Italian kansalaiset, eivät Euroopan toimielimet. Ja Italian kansalaisilla täytyy olla paljon eh, paremmin mielessä se, että näinä vuosina me olemme antaneet eh, Euroopalle paljon enemmän kuin mitä olemme sieltä ottaneet. Joka vuosi Italia antaa eh, Euroopalle noin 20 miljardia euroa ja saa vain noin puolet takaisin. Mm. Me emme ole tässä tukeneet vain ystävämaita, vaan myös pankkeja, emmekä koska olemme eh, suurpiirteisiä, vaan koska me uskomme Euroopan toimielimeen Tästä ei ole ollut mitään hyötyä meidän omille pankeillemme, jotka stressitestien jälkeen ovat lisänneet pääomaa. Ei, Italia on tehnyt tämän, koska se uskoo Eurooppaan. Italia ei tule toimielinten luokse Eurooppaan pyydätäkseen apua, vaan se tulee tänne tarjotakseen suurta historiaa, joka alkoi Rooman sopimusten allekirjoituksella, mutta joka ehkä alkoi paljon kau- aikaisemminkin. Se alkoi niistä arvoista, jotka tekivät meidän maan maastamme ja tästä mantereesta tärkeään. Tämä on tämän Euroopan äh, merkitys. Se on suuri äh, toivo tuleville sukupolville ja mm, me tiedän, että meidän täytyy tehdä äh, töitä kotona, mitä tulee esimerkiksi vaalilakiin ja moniin muihin kysymyksiin, asioihin, joita olemme Italiassa parlamentissamme vieneet eteenpäin. Mutta tässä taustalla on ollut eurooppalainen visio, jolla on juurensa maamme historiassa. Ja puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin muistuttaa teille yhdestä asiasta, joka myöskin näiden kuuden kuukauden aikana on ollut johtotähtenä maallemme. Haluaisimme, että Euroopan parlamentti tervehtisi Italian ähm, presidenttiä Giorgio Napolitanoa, joka on äh, sitoutunut eurooppalainen, joka jättää tehtävänsä sen jälkeen, kun hän on vastannut Italian haasteisiin älykkyydellä ja viisaudella. Monet teistä sen, hänet tuntevat, koska olette hänen kanssaan tehneet työtä täällä parlamentissa menneinä vuosina. Mm, Tällä tällä puheenjohtajuuskaudella Italia on saavuttanut kaksi suurta tavoitetta. Ensimmäinen on se, että teidän työllenne, hyvät parlamentin jäsenet, on annettu poliittinen arvo. Toinen heinäkuuta, kun tulimme tänne aloittamaan tätä mm, puheenjohtajuuskautta, ei ollut vielä uutta komissiota me yhdessä kaikkien muiden hallitusten kanssa olemme tehneet valinnan, jota pidän historiallisena päätettiin antaa poliittinen arvo toukokuun Eurooppa-vaalien tuloksille. Jean-Claude Junckerin nimittäminen komission puheenjohtajaksi ei lähde pelkästään siitä, että on tunnustettu tulos, joka sinällään olisi ollut ihan riittävä, koska se puolue, joka Jean-Claude edustaa, ei saanut riittävästi ääniä mutta tämä oli poliittinen sopimus, jossa otettiin huomioon kansalaisten äänet, ja äänestystulos yhdistään. Junckerin komission poliittinen paketti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä tapahtuu toimielinten historiassa. Minä en varmaan ole viimeinen. Tämä pitäisi jotenkin kodifioida. Tästä pitäisi tulla poliittinen tapa, mutta tämä on tärkeä askel eteenpäin. Mm, ja mm, taloudessa talouden paradigmassa on tapahtunut suuri askel eteenpäin. Minä uskon, että Joko Eurooppa muuttaa toimintaansa taloudessa tai me olemme aivan häntäpäässä maailmassa, joka muuttuu hyvin nopeasti. Äh, puheenjohtaja Juncker nopeasti ymmärsi tämän, äh, osoitti sen kollegiossaan ja äh, puheenjohtaja Juncker eh, eh, kertoo tästä strategista investointirahastosta ja investointisuunnitelmasta. Nämä ovat kaksi operaatiota, jotka mielestämme ovat hyviä. Me olemme menossa oikeaan suuntaan. Me, mutta meidän mielestämme täytyy tehdä vielä enemmän ja olemme valmiita tekemään osamme. Olemme eh, valmiita olemaan osallistumaan rahastoon ja uskomme voimakkaasti tähän joustovälineisiin, koska ilman joustavuutta monet niistä maista, joista tulemme ja te tulette, eivät olisi tänä päivänä siinä taloudellisessa tilanteessa, missä ovat. Jos joustavuutta ei olisi ollut, niin Saksa ei olisi jälleenrakennettu niin helposti. Jos meillä olisi ollut poliittista joustavuutta, joustavuutta, niin politiikkaa ei tässä salissa harjoitettaisi. Mutta näiden kuuden kuukauden aikana olen nähnyt voimakkaan suunnanmuutoksen, en vielä muutosta tosiasioissa. Tämän vuoden kesäkuussa oli huippukokous ja siellä oli hyvin mm, tiukka keskustelu hallitusten ja valtion päämiesten kesken, kun korostimme, kuinka tärkeää on investoida kasvuun, mm, kuinka tärkeää on investoida uudella tavalla suhteessa talouteen ja joustavuuteen. Kuinka paljon aiko tuntuu kuluneen, mutta oikeastaan on kulunut vain kuusi kuukautta. Nämä ovat ne kaksi tulosta, jotka kuuluvat yhteen investointia politiikkaan. Meillä on komissio, joka on valinnut suunnan. Voisin nyt pitkään keskustella tuloksista, sopimus ilmastosta ja energiasta, siirtyminen Mare Nostrumista Tritoniin, siirtyminen myönteiseen yhteistyöhön, veronkierre ja veropetosten torjuminen, kansainvälinen yhteistyö, TTIP-sopimukset, GMO, myös joitakin äm, epäonnistumisia. Se, se epäonnistuminen, että tämä alkuperäma merkintä made eh, in-merkintä, jota eh, joka oli sitoumus, jonka tämän parlamentti teki, joka pyysi, että komissio ja neuvosto vietiin, eh, viedä eteenpäin, ei ole saatu päätökseen. En ole, emme pysty ymmärtämään, miksi jotkut jäsenvaltiot vastustavat tätä niin kovasti. Ähm Olemme kuitenkin eh, eh, eh, esitelleet tämän asiakirjan, joka sisältää kaikki tämän puheenjohtajuuskauden tulokset. Ja nyt haluaisin siirtyä puheeni toiseen osaan, päätösosaan. Haluaisin nimittäin palata tähän peruskysymykseen. Onnistuimmeko tämän puolen vuoden aikana antamaan Euroopalle sielun? On vaikea vasta, äh, käydä tätä keskustelua tilanteessa, jossa keskustelu Euroopan äh, merkityksestä sitä vastaan on, äh, täällä on demagogia esimerkiksi Paavi Franciscus, joka puhui juuri tällä kaudella täällä parlamentissa, puhui hyvin selkeästi ja kauniisti. Eurooppa on jotain, josta on hyötyä maailmalle ja samalla kuitenkin yritetään edistää demagogiaa, pelkoa, pysäyttää meidän arvomme ja rajata ne jonkinlaiseen linnoitukseen. Eurooppa ei ole mikään linnoitus, Eurooppa on tori. Eurooppa ei ole mikään potero, vaan se on museo, se on koulu. Euroopan tai e, ei, puhuta, ei pitäisi puhua konflikteista, vaan vuoropuhelusta ja kohtaamisista me täällä parlamentissa avasin tämän kauden. Muistutin erästä nuoresta naisesta Mirjamista, joka oli silloin Sudanissa eh, eh, vanki, vangittuna eh, uskontonsa takia ja olen ylpeä voidessani sanoa, että tämän kuuden kuukauden aikana tämä nainen hänen pääsi vapauteen ja hänen lapsensa, joka syntyi vankilassa, pystyy nyt elämään vapaana, koska Eurooppa on ensisijaisesti vapautta. Ja olen liikuttunut, kun ajattelen, että 20. elokuuta myöskin teidän nimissänne sain käydä Erbilissä pakolaisleirillä. Minä muistan siellä erään nuoren kaksikymppisen reaktion, kun Eurooppa ei Srebrenicassa ei avannut suutaan, pelkäsi avata suutaan, ja jopa YK on rauhanturvaajat eivät siihen pystyneet väkivallan ja kansanmurhan edessä. Mutta tänä päivänä edessämme on paljon paikkoja, joissa tapahtuu virheitä ja väkivaltaa. Euroopan täytyy olla siellä. Ja nuo kansalaiset sen kyllä tietävät, hyvät ystävät, jotka Pariisissa menivät kaduille. Mm, koska siellä jotkut kommentaattorit sanovat, että tuo historiallinen kuva on kuva niistä maailman johtajista, jotka kulkevat yhdessä. Ei, historiallinen kuva siellä otettiin kansasta, Ranskan kansalaisista, joiden historia, valaistuksen historia, minä kun tulen Strasbourgin, tuon tänne kaikkien italialaisten solidaarisuuden, kun ähm, ajattelemme sitä, mitä on tapahtunut, mutta ähm, myöskin tuo uskomaton kokemus, joka äh, kaikki koimme, kun kuulimme Marseliesin, kun kävelimme Pariisissa, kun näimme äh, satoja ihmisiä, jotka eivät lannistuneet terrorismin ja pelon edessä ja jotka noilla toreilla sanoivat, että Eurooppa on suurempi kuin uhat ja että arvomme ovat tärkeämmät kuin nuo iskut. Ja Tänä päivänä kaikkien meidän tehtävämme on tietenkin tunnistaa vihollinen, koska vihollinen on olemassa. E, ei täällä kukaan voi väittää, että vihollista ei ole. Tietenkin me, e, vihollinen on olemassa, mutta ne, jotka sanovat, että uskonto on vihollisemme, niin silloin pyytäisin, että lukisitte erään e, suuren tunneton puheen, jonka Egyptin presidentti piti Meillä oli kahdenvälisiä vuoropuheluita äh, Kairossa ja Roomassa egyptiläisten kanssa tällä kaudella. Se oli erittäin merkittävää. Mutta Al-Sisi piti tuon äh, äh, puheen Kairon yliopistossa, jossa hän sanoi, että uskonto ei ole vihollisemme, vaan tuo ideologia, jonka tarkoituksena on tappaa jopa uskonto uskonto. Meillä on vihollinen, se on ideologia, se on fanatismi, mutta tuo suuri riski, joka meillä on edessämme, ei ole se, että emme näkisi vihollista, vaan se on se, että pelko pysäyttää meidät, lamauttaa meidät. Joten minun mielestäni se, että jos rakennamme rajoja, muureja, sulkeudumme sisämme, niin se tarkoittaa sitä, että emme ole eurooppalaisia. Jotkut tässä keskustelussa sanovat, että turvallisuuden nimissä meidän täytyy elää peloissamme ja sisäänpäin käpertyneinä hallituksen edustajana, italialaisena, vasemmistolaisena, minä haluan sanoa, että me emme tule koskaan hyväksymään sitä, että identiteetti kuuluu niille, jotka, joiden ääni on kovin, koska identiteetti on kaunis sana, se kuuluu meille kaikille, se kuvastaa Euroopan sisintä. Minä olen ylpeä eh, juuristani niistä kaduista, joilla pelasin jalkapalloa kouluista, eh, joissa minä kasvoin. Olen ylpeä voidessani olla eurooppalainen, italialainen, firenzeläinen. Eh, olen ylpeä kaikesta siitä, mikä, mistä koostun, koska identiteettini on tärkeä. Identiteetin vastakohta ei ole integriteetti, vaan se on anonyymius. Integriteetin, äh, integraation vastakohta on disintegraatio, äh, hajoaminen. Ja meidän täytyy tänä päivänä sanoa, että kun Euroopan toimielimissä ja ulkopuolella ajatellaan, että yritetään puolustaa identiteettiämme sitä kautta, että sulkeudumme muurien sisälle turvallisuuden nimessä, niin meidän täytyy aina sanoa itsellemme, että vastuu ja vapaus ovat turvallisuuden edellytyksiä. Ilman niitä meillä ei ole turvallisuutta Euroopassa. Ja tässä maailmassa vihollisemme Eh, jos he eh, eivät pysty meitä tappamaan, yrittävät muuttaa tapamme, mutta me emme voi sitä hyväksyä. Jos eh, haluatte, kutsukaa sitä, miksi haluatte. Haluatteko kutsua sitä sodaksi? Haluatteko kutsua sitä konfliktista? Voitte kutsua sitä, miksi haluatte. Tämä on todellisuutta. Demo- demagogia, hän voi tuoda jonkun prosentin ääniä lisää, mutta jos me olemme johtajia, jotka pystymme eh, viemään eteenpäin eh, toimielimiä, niin silloin meidän täytyy tehdä Euroopasta toimiva, meidän täytyy mm, tehdä työmme. Ja nyt haluaisin sanoa lopuksi jotain aivan yksinkertaista. Jos politiikka palaa tänä päivänä Eurooppaan, niin se johtuu siitä, että näinä kuukausina ja vuosina olemme nähneet, että maailmassa tarvitaan enemmän Eurooppaa, ei vähemmän Eurooppaa, mutta meidän on sanottava totuus. Tämän tyyppinen Eurooppa, jota me olemme rakentaneet näinä vuosina, niin siitä on saatu se vaikutelma, että se perustuu usein liiaksi talouteen, parametreihin, säästökuureihin. Puhemies, tämän puolivuodeskauden e, jälkeen meidän pitää sanoa, että tuollainen lähestymistapa on ollut virhe ja se muutos, jota Junckerin komissio on vienyt eteenpäin näiden kuuden kuukauden aikana, on muutos, jota on toivottu jo viimeisen kuuden vuoden aikana. Tänä päivänä maailma muuttuu, maailma yrittää pitää investoida tulevaisuuteen. Eurooppa ei. Me olimme Brisbaneissa eh, G20 ja sanat kasvu, investointi ja innovaatio ovat sanoja, jotka siellä kuultiin erittäin usein. Meidän täytyy olla eturintamassa tässä muutoksessa, mutta tulemme sitä olemaan ainoastaan, jos Eurooppa katsoo itseään silmiin, eh, ajatellaan olevansa ehm, supervalta, e, ei talouden supervalta, mutta arvojen supervalta. Nyt kun annan kapulan seuraavalle puheenjohtajavaltiolle, muistutan siitä, että vuonna 1975 e, Italian puheenjohtajuuskauden aikana tehtiin sopimus jotta siirrettäisiin Euroopan parlamentin suoraan vaaleihin. Tämä oli erittäin tärkeä, hieno hetki. 40 vuotta sitten Latvia ei ollut pelkästään ei unionin jäsen, vaan sen tilanne oli täysin erilainen. Tänä päivänä osoitamme, että Eurooppa pystyy muuttumaan, mutta meidän täytyy katsoa naapuruuspolitiikkaa uudella tavalla ja tämä on se tehtävä, jonka jätämme uudelle puheenjohtajavaltiolle. Se tarkoittaa, että katsomme eri tavalla unionin laajentumista, koska kyllä tarvitsemme Albaniaa, Serbiaa, Montenegroa, emmekä voi hyväksyä sitä, että tämä keskustelu laajentumisesta sisältää pelkkää pelkoa. Ja tietenkin Ukrainan ja Venäjän suhde, se on ollut yksi äh, hankalimmista tällä äh, puheenjohtajuuskaudella ja se tulee vielä jatkumaan, näin pahoin pelkään. Seuraavat äh, tärkeät tapahtumat Italiassa. Meillä on maailmannäyttely Expo keväällä, jonka aiheena on tämän maapallon mm, ruokkiminen. Tämä tarkoittaa eh, eh, investointeja tulevaisuuteen, mutta myös eh, taistelua nälkää vastaan. Nyt en halua enää puhua telemaoksesta, vaan Odysseaksesta. Kahden kirjan lukeminen voi olla vaikeaa teille joillekin, sen kyllä ymmärrän, mutta minä olen ymmärtänyt, mitä Eurooppa on, kun opiskelin kaupunkini historiaa ja kaupungissani eli tärkeä henkilö nimittäin Dante Alighieri. Ja hän Odysseuksen suuhun pani sanat, joita pidän erittäin hyödyllisenä tänä päivänä, kun meidät yrittää sulkea koteihimme pelokkaina. Dante sanoo Ulissen suulla, ei luotu teitä elämään kuin pedot, vaan tietä kunnon ynnä tiedon käymään. Uskon, että tämä on tärkeä viesti meille kaikille tänä päivänä. Euroopan parlamentti on tienhaarassa. Voimme elää kuin raakalaiset, kuin pedot ja seurata tällaista demagogista viestiä, joka ehkä tuo meille puoli prosenttiyksikköä ääniä lisää, mutta ei mahdollista sitä, että johdamme Eurooppaa. Tai, tai toisaalta voimme seurata kunnon ja tiedon tietä, hyvyyden ja tiedon tietä koska me uskomme, että Eurooppa tänä päivänä on tulevaisuuden haaste, paikka, jossa tulevaisuuden haasteista päätetään. Ja Italian viesti on sivilisaatio ja arvot ja me työskentelemme sellaisen Euroopan puolesta, joka on yhä enemmän kansan Eurooppa ja yhä vähemmän byrokratian Eurooppa. Kiitos, herra pääministeri. Herra Coburn. Te olette 12 kertaa huutanut roskaa. Jos te ajattelette, että menoa kohta ihmiset uskovat, että te on, se on teidän nimenne. No niin, nyt vuorossa on komission puheenjohtaja herra Juncker. Olkaa hyvä. Sehr verehrter Herr. Arvoisa puhemies, Hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä Mattio, hyvät äh, naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aina välillä kohtaamme hetkiä, joina on vaikea siirtyä eteenpäin. Te olette aivan hyvästä syystä viitanneet, äh, hyvä puhemies, äh, natsien keskitysleirin vapauttamiseen tämän istunnon aluksi ja henkilöihin, jotka ovat pitkän aikaan sodan jälkeenkin kärsineet. Nämä hirvittävät tapahtumat ovat sellaisia, että me voi kuvitellakaan tuskaa, joka tragedia on aiheuttanut. Tragedian se, jonka Eurooppa kohtasi ei vain äh, vuosina äh, 40-43, mutta myöskin vuonna äh, 45. Meidän täytyy uno, muistaa äh, menneisyyden opit. Äh, me olemme tänään kokeantuneet tänne Ranskan maaperälle. Kuinka voisimmekaan unohtaa tällaisella hetkellä draaman, tämän tragedian, yhteisen ja yksityisen tragedian, joka kohtasi Ranskaa viime viikon puolivälissä. Olemme yhä järkyttyneitä, pöyristyneitä, huolistuneita, Meitä hirvittää se, mitä Pariisissa tapahtui. Ja kyllä, me kaikki olemme Charlie. Ympäri maailman on paljon Charleja. Ja meidän täytyy pohtia heidän tilannettaan tänään. Mutta koska olemme Ranskassa, sanon, eläköön tasavalta, eläköön Ranska. Me olemme päässeet Italian puheenjohtajuuskauden päätökseen ja nyt Latvian puheenjohtajuuskausi on alkamassa. Ja tämä on hetki, jona meidän tulisi pohtia pitkällisemmin asioita. Nyt yksi Italian puheenjohtajuuskausi päättyy. Italiahan on maita ja huomenna meille tulee puhumaan Latvian pääministeri. Latvian uusi jäsenmaa. Kukapa olisi vuonna 1957 uskonut, että Latvia tulee eräänä päivänä johtamaan Eurooppaa? Kuka olisi voinut kuvitella, että tulevaisuudessa me tulemme kuulemaan Latvian pääministerin puheen? Hän tulee puhumaan meidän edessämme ja tämä tulee edustamaan historian sovitteluhetkeä, maantieteellistä yhtenemistä ja tämä merkitsee sodan jälkeisen jakolinjan päättymistä sen, joka toivoi Euroopan jakaantumista lopullisesti kahteen leiriin. Huomenna meillä on hieno eurooppalainen hetki ja me voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme viime vuosikymmenien aikana saaneet aikaan. Nyt Italian puheenjohtajuuskausi päättyy ja haluaisin hyvälle ystävälleni, rakkaalle ystävälleni, esittää kaikki mahdolliset kiitokset. Minä itse olen viisi kertaa ministerinä toiminut puheenjohtajana neuvostossa, Eurooppa-neuvostossa, ja minä tunnen sen tunteen, joka puheenjohtajalla on kauden lopussa. Hän on helpottunut ja tyytyväinen siitä, että voi antaa viestikapulan seuraavalle puheenjohtajalle, mutta myöskin turhaantunut sillä, koskaan ei voi tehdä kaikkea jota olisi halunnut toteuttaa puheenjohtajuuskauden aikana, mutta Italia on paljon saanut aikaan ja saanut meidät esimerkiksi vuonna äh, 2015 talousarviosta sopimaan. Tällainen yhteistyö, yksimielisyys komission ja neuvoston välillä on ollut hyvin syvällistä ja yhdessä me olemme voineet toisen talousarvion vallan käyttäjän parlamentin kanssa tehneet yhteistyötä, mutta ilman sitoumusta, ilman Italian päivittäistä ponnittelua, täm, ponnistusta, tämä tulos ei olisi ollut mahdollinen. Me emme olisi ilman Italiaa pystyneet tähän ja olisimme tällä hetkellä talousarviokriisin kourissa ja tuntisimme sen vaikutukset hetki hetkeltä. Italian puheenjohtajamaana on pystynyt toimimaan niin, että me pystyimme tekemään kaikki oikeudelliset päätökset, jotka vaadittiin pankkisektorilla, jotta saisimme nämä pankkiunionin pilarit luotua. Ja Italia puheenjohtajamaana on osoittanut tahtoa edetä nopeasti investointisuunnitelman suhteen vaalikampanjan aikana olimme yksimielisiä ja myöskin olimme yksimielisiä silloin, kun parlamentti komission kokoonpanon hyväksyi. Meillä on yksimielisyys siitä, että rakenneuudistukset ja muut uudistukset ovat tarpeen, mutta myöskin kasvu ja työpaikkojen luominen ovat tärkeitä ja tämä investointisuunnitelma, joka minulla oli kunnia esitellä teille marraskuun lopussa on ensimmäinen askel tässä työssä. Ilman Italian rohkaisua ja tahtoa komissiolla olisi ollut vaikeuksia edetä näin nopeasti Euroopan kasvun tukemisen tiellä, ja se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä ulottuvuus eurooppalaisen politiikan yhteinen tahto. Matteo, tänään yhdessä tulemme käsittelemään kollegiossa kaikki ne tekstit, jotka täytyy yhdistää tämän investointisuunnitelman eteen ja me tulemme komission julkilausumaan tekemään Tyypäkin joustavuuteen liittyen, kasvavakaussopimukseen liittyen ja samanaikaisesti myöskin vakaussopimukseen liittyen – ja tällä hetkellä voin todeta, että Italia puheenjohtajamaana on ollut tärkeä tukia näissä töissä komissiolle, jotta nyt puhuisin selkeämmin. Haluan todeta, että Italia puheenjohtajamaana on toiminut, kuten Ranskassa sanotaan, melkoisen hyvää työtä tehnyt tehden ja ollut haasteiden tasolla. Ja toivon, että Italian hallitus tämän puheenjohtajakauden jälkeen muistaa nämä korkeat toiveet, jotka ovat sen toimia ohjanneet puheenjohtajuuskauden aikana ja että tämän hengen ansiosta Italia menestyy jatkossakin. Eläköön Italia! Kiitos, herra Juncker. Nyt keskustelussa kansanpuolen ryhmän nimissä puhuu puheenjohtaja Veda. Kiitos, puhemies, komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Italia on Euroopan unionin ydinmaa. Se on taloudellisesti merkittävä, kulttuurisesti merkittävä, historiallisesti merkittävä meidän yhteiselle eurooppalaiselle talollemme. Ja siksi odotukset olivat suuria Italian puheenjohtajakautta ajatellen, kun se käynnistyi puoli vuotta sitten. Ja aluksi haluaisin sanoa kiitos Euroopan kansanpuolen ryhmän nimissä siitä, mitä on saatu aikaan. Tulokset, että meillä on nyt vakaa budjetti vuodelle 2015 on yksi Italian puheenjohtajakauden menestyksistä. Kiitos siitä. Se on viesti vakaudesta ja voimakkuudesta. Italian puheenjohtajakaudella on otettu myöskin esityslistalle maahanmuutto Angelino Alfano, on ollut mukana, sisäministerinä ollut mukana ottamassa asiaa esille ja niinpä me eurooppalaiset olemme voineet totea, tuntea, että meillä on yhteinen vastuu. Meillä on myöskin suuria muita aiheita, kuten joustavuus, investoinnit, joista on puhuttu tämän puolen vuoden aikana. Siksi aluksi kiitos tehdystä työstä, kiitos ministereille, asiantuntijoille siitä, mitä on tehty. Mutta mitä, mitä tulee ulottuvuuteen, joka historialliseen ja demokraattiseen ulottuvuuteen tältä viime puolelta vuodelta se, että te selkeästi sanotte, että meidän pitää antaa äänestäjille ratkaisu siitä, kuka johtaa Eurooppaa ja mitä tekin olette sitten neuvoston puheenjohtajan tukenut viimeisen puolen vuoden aikana. Se, että Jean-Claude on nyt Juncker on tuolla paikalla, jolla on, on, on valitsijoiden ratkaisu, äänestäjien ratkaisu ja perusratkaisu siitä, että äänestäjät saavat tästä asiassa sanoa sanansa on merkitys, merkityksen asia. Kiitos siitä, että tekin korostitte sitä. Nyt sitten tulevaisuudesta. Tehtävät eivät pääty vielä. Tähän Italian vastuu ei pääty. Tähän tämä vanha kiista joustavuudesta ja investoinnista on asioista on puhuttu. Te puhuitte siitä, sanoitte, että ehkä meidän pitäisi olla niin ratkaisevana talouden Eurooppaa, vaan enemmänkin arvojen Eurooppa. Ja suoraan sanottuna minä mietin, miksi meidän pitää aina luoda tällainen, ö, tällaisia konflikteja tai korostaa eroja. Minusta meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että tämä toimii kaikki vain kun toimimme yhdessä. Me voimme perustella Euroopan arvoja kansalaisillemme ja myöskin ulospäin vain silloin, kun Euroopalla on voimakas talous. Siksi meidän pitäisi toimia toisemme vastaan, pitäisi yhdessä korostaa sitä, mikä meille on tärkeää. Ja kun te puhuitte investointipaketista, jonka äh, tämän Jean-Claude on, Juncker on esittänyt ja joka tämän viikon tämän päivän loppuun tullaan Tallinnan kautta vievän eteenpäin myöskin tämä investointipaketin osa on se, että meidän pitää edistää rakenneuudistuksia ja että ajatellen niitä myönnytyksiä, jotka on annettu budjeteille, että meidän pitää saada lisää joustavuutta aikaan ja vakautta aikaan myöskin budjettien, kansallisen budjettien kautta. Ja meidän yhteinen toivemme on miettiä sitä, mitä on joustavuus, Pääministeri Rentsi, te olette Eurooppa-neuvostossa mukana päättämässä, että six-pack ja two-pack ovat sääntöjä, joihin ei kosketa, että ne pysyvät muuttamattomina. Ja siinä on sanottu se esimerkiksi, että jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä pudottamaan velkaantumisaste alle 60 prosentin BKTstä. Me, me siis tällä tavoin en, meidän tulkita myöskin tätä joustavuutta. Tietysti komissiolla on suuri vastuu siinä katsoa, miten se sitä tulkitsee, mutta tärkeää on kuitenkin se, mitä neuvostossa on päätetty, että sääntöjä ei muuteta. Ja minusta arvoihin Euroopassa liittyy myös se, että olemme luotettavia, että me panemme toimeen sen, mitä me lupaamme. Tämä viikko, hyvät naiset ja herrat, on sävyltään toisenlainen. Me olemme kaikki edelleenkin syvästi sen meihin vaikuttaa syvästi se, mitä Pariisissa ja me on tapahtunut. Ja siksi haluaisin korostaa vielä sitä, mikä meitä eurooppalaisina yhdistää. Tunteet, jotka ovat meille kaikille tyypillisiä, ne eivät saisi todellakaan estää meitä etenemästä hyvää tietä omalla, omassa maanosassamme. Ja, ja se, mitä on nyt sitten tämä... Ää, ää, kristillinen maanosamme. Tämä maanosamme on solidaarisuutta, läheisyysperiaatetta, se on äh, valistusta, sitä ei toteutetaan valtio ja uskonto, että on uskonnon vapaus. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät tähän käsitteeseen Abendland, jota me käytämme. Kiitos. Sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta nyt puheenjohtaja Pitella. Gentile presidente. Ah, Arvoisa puheenjohtaja Rentsi, tässä salissa toinen heinäkuuta Italian puheenjohtajuuskauden aloituspuheenvuorossa muistutitte siitä muutama minuutti sitten, sanoitte, että suuri haasteemme on Euroopan unionin hengen tai sielun löytäminen. Sunnuntaina olimme Pariisissa. Euroopan sielu oli siellä, noiden ihmisten keskellä. Ne, jotka haluavat sulkea meidät kotimme, rakentaa muuroja, pelotella, heille me vastasimme sunnuntaina mennessämme kaduille, marssiessamme yhdessä. Pariisin iskut eivät ole pelkästään iskuja vapautta ja sananvapautta vastaan. Ne ovat iskuja Euroopan suverenisuutta vastaan ja se tarkoittaa sitä, että kansa pystyy vapaasti valitsemaan, miten elää, eikä kukaan pysty pakottamaan meitä sellaisen elämäntapaan, jota me emme halua joten ei nyt sitten astuta terrorismin ansaan, joka haluaisi muuttaa meidän yhteiskuntamme miehitetyiksi linnoituksiksi. 11. syyskuuta jälkeen Amerikka päätti rakentaa enemmän vankiloita kuin yliopistoja. Meidän ei tulisi tehdä tätä samaa virhettä. Eurooppalaiset haluavat elää vapaassa yhteiskunnassa, jossa turvallisuus ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Euroopan sielun löytäminen ei ole mikään tämän sanahelinää. Se tarkoittaa sitä, että ajatellaan ihmisten päivittäistä elämää, heidän pelkojaan, heidän toiveitaan ja sitä, että kansalaisille annetaan arvokas ja vapaa elämä. Ja sokea säästötoimenpiteet ovat lisänneet työttömyyttä ja köyhyyttä. Italian puheenjohtajuuskausi asetti nyt peruskiven sille, että Eurooppa voidaan jälleen käynnistää. Heinäkuussa, kun puhuitte investoinneista, joita oli tehtävä, monet täällä vähän hymyilivät, puheenjohtaja. Nyt kuten Juncker ja te itsekin sanoitte, komissio hyväksyy asetuksen, joka liittyy näihin 300 miljardiin. Meillä on äh, investointisuunnitelma, joka on, on vahvoja puolia ja heikkouksiakin, mutta meidän ryhmämme aikoo tehdä osansa, jotta pystyisimme noita heikkouksia korjaamaan. Puhuitte myös joustavuudesta. Kovin paljon sitä ironisoitiin. Mitä se joustavuus oikein on, mistä Rentsi puhuu? se tuntui melkein taistelusta, Don Quixoten taistelusta, taistelusta tuulimyllyjä vastaan. Renzi tulee tänne ja yrittää poistaa sen tiukkuuden, jolla sopimusta on sovellettu nyt komissio antoi virallisen tiedonannon joustavuudesta ja uskon, että se tulee sisältämään tärkeitä elementtejä, joista voimme olla ylpeitä. Kiitoksia myös Italian puheenjohtajuuskauden onnistuimme Mm, pysäyttämään ne, jotka halusivat äh, valvoa jäsenvaltioita ja ottaa käyttöön sanktioita, jos ne eivät äh, panisi täytäntöön Brysselin ähm, pakottamia uudistuksia. Tämä olisi ollut äh, tällainen väärä viesti, mutta nyt meillä onkin oikein hyvä lähtökohta. Nyt meillä oli tämä investointien kultainen sääntö, se tuntui ihan unelmalta. Se on ollut meidän ryhmämme historia historiallinen toive. Myöskin se, että nämä investoinnit jätetään pois kasvu- ja vakaussopimuksesta niille maille, jotka eivät ylitä kolmea prosenttia. Myös rakenneuudistukset tuntevat toiveilta, mutta tämä on tosi seikka. No totta kai, menkääpä puhumaan kansalaisille, alueille, paikallisille toimijoille. Ne voivat yhteisrahoittaa Euroopan määrärahoja ja haluamme saada aikaan vielä enemmän, mutta nämä ovat tärkeitä faktoja ja tosiseikkoja tuloksia, joita on saavutettu. Ja lopuksi, puhemies, Borsin tarinassa lapsi kysyy viisalta mieheltä, pystyykö hän koskemaan tähtiä ja tämä viisas mies kumartuu ja koskettaa maata. Mm, tämä mies on onnistunut muuttamaan Eurooppaa. Meidän täytyy jatkaa tätä muutosta teidän kanssanne, pääministeri Rentsi. Nyt ECR-ryhmän puolesta saaneet puheenvuoron puheenjohtaja Legutko. Uh, Pääministeri Renzi, kesällä te kysytte, miltä Euroopan unioni näyttäisi, jos me ottaisimme selfie-kuvan itsestämme. Miltä Italian puheenjohtajuuskausi näyttäisi, jos ottaisi nyt kuvan itsestään, jos te ottaisitte sellaisen? Minun vastaukseni on se, että paljonkaan ei kuvassa näkyisi. Mutta tämähän ei ole yllättävää, sillä aivan alusta lähtien tämä lainsäädännön ohjelma vaalien jälkeen oli vaatimaton. Joka tapauksessa teidän puheenjohtajuuskaudellanne onnistuitte parlamentin ja neuvoston välillä tekemään muutamia sopimuksia. Ensinnäkin rahanpesuun liittyen ongelmana tässä on se, että sopimus, joka saatiin direktiivin suhteen aikaan, ei saisi olla vain taakka niille ihmisille, jotka ovat byrokratiaan takertuneet, vaan sen tulisi auttaa miljardien eurojen saamisessa pois terrorismista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Sitten muutogeeniset organismit. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, josta pian uskoakseni äänestetään. Ja tämä hän heijastelee jokaisen tunteita, ja ovat varovaisempia kuin toiset. Sitten talousarvio vuodelle 2015. Uskoakseni tässä on keskitytty hyvin paljon laskujen maksamiseen ja te olette vastuun tämän maksujen sietämättömän tilanteen ratkaisemista. Sitten neljännekseen maahanmuutto ja välimeren alue, tämä on teille sulkahattuun. Sitten TTIP-neuvottelut, me olemme tyytyväisiä siitä, että Italian puheenjohtajuuskaudella neuvottelulinjat saatiin ja että eh, ne on, komission ehdotus julkaistiin nyt tässä sopimuksessa enemmän läpinäkyvyyttä eh, tarjolla ja ihmisten pelkoja on ehkäpä uskoakseni hälvennetty. Eli kaiken kaikkiaan eh, en antaisi teille kiitettävää, mutta hyvän arvosanan. En tiedä, oletteko tähän tyytyväisiä, mutta melkoisen hyvin tämä sujuu, joten onnittelut joka tapauksessa. Liberaaliryhmän puolesta nyt puheenvuoron puheenjohtaja Verhofstadt. Kiitos puhemies. Herra Rentsi, aluksi oli erittäin iloinen teidän hyvin eurooppalaista puheenvuorostanne, sillä olkaamme rehellisiä. Minä olin hiukan huolissani Italiasta, kun katson, mitä viimeisimmät mielipidetilossa ovat sanoneet kolmeimman tärkeimmän oppositiopuolueen osalta niin osuus on 40 prosenttia, mutta nämä kolme tärkeintä oppositiopuoluetta ovat puolueita, jotka ovat euroa vastaan ja Euroopan integraatiota vastaan, joten minä toivon, että olette menestyksekäs uudistuksissa Italiassa niin, että tämä Eurooppa-vastainen liike pysähtyy teidän maassanne, koska me todellakin tarvitsemme Italiaa tämän Euroopan unionin ytimessä myös Kiitokset Anto Kotsille, joka on tehnyt konkreettista työtä, joka on ollut yhteyshenkilö parlamentin suuntaan. Tuossa Napolitano on myöskin täällä parlamentissa aivan alkuvaiheessa on soittanut suuren, panoksen no, suuren panoksen nostamalla tietä tulevaisuuteen. Kun katsomme puheenjohtajan kautta, tärkeää oli lopettaa keskustelua, kuten Weber sanoi, siitä, että puhuttaisiin siitä, että asettaisiin vastakkain kasvu ja talouskuri. Me tarvitsemme molempia ja se, tämä on vasta kuitenkin työn alkua, tämän työn alkua, koska me tarvitsemme nyt tällaista investointisuunnitelmaa. Ja minun täytyy sanoa teille, herra Rentsi, että mitä me nyt tarvitsemme on teidän tukenne seuraavassa neuvostossa. Se, että kaikki jäsenvaltiot tulevat mukaan tähän takuujärjestelmään, joka liittyy tähän investointisuunnitelmaan. Osallistuminen, se, se ei ole osa vakauspakettia, joten ei ole mitään syytä, miksi jäsenvaltiot voisi osallistua tähän investointisuunnitelman takuusuunnitelmaan, jotta se toimisi. No, ei ole hyväksyttävä se, että jotkin jäsenvaltiot sanovat, että tämä ei kuulu heille. Tarvitsemme myöskin todellisia rakenneuudistuksia, ei pelkästään ilmoituksia rakenneuudistuksista. Ja lopuksi me tarvitsemme myöskin lainsäädäntöpaketin, jolla avataan näitä avainmarkkinoita. Mutta olen pettynyt vain yhteen asian puheenjohtajakaudella, mitä tulla rehellinen teille. Ja se on se, että tämä televisiopaketti, sitä ei saatu päätökseen. Ollaanpa rehellisiä. Kaikki puhuvat investoinnista, digitaalisesta maailmasta, Googlesta, että tarvitaan vastausta tähän kaikkeen, mutta me emme pysty tänään vuonna 2015 pääsemään sopimukseen jäsenvaltioiden kesken digitaalisista markkinoista ja telekom-paketista, pääsemään eron verkkoveralumaksuista ja verkkoneutraalinen takaamisesta. Joten minä toivon kuitenkin, että seuraavalla puheenjohtajakaudella Italia pystyy sitten viemään eteenpäin näitä digitaalisen markkinoiden todella tarpeellisia uudistuksia. Kiitos. Für die Fraktion der nyt herra Maltese yhdistyneen vasemmiston puolesta. Puhemies, Eh, sunnuntaina Pariisissa miljoonat eh, kansalaiset vihdoin eh, saivat Euroopan sydämen sykkimään. Oli tässä surun hetkellä hienoa nähdä kansalaiset kaikki yhdessä kaduilla. Kuusi kuukautta sitten ehm, puhuitte tällaisesta kaikenlaisista unelmista. Teillä oli salainen resepti ehm, te lupasitte äh, kunnianhimoa, äh, rohkeutta, äh, sitä teillä kyllä on, mutta ne ovat pysyneet sanoina. Kuuden kuukauden aikana yrittäjät löytäneet pieniä ähm, ratkaisuja. Joku hulu ehkä ajattelee vielä, että Italia, jolla on kolmeksi suurin julkinen velka maailmassa, deflaation aikana pystyisi jotenkin soveltamaan finanssipoliittista sovitusta, so, sopimusta E- Ita, te annoit italialaisille toisenlaisen roolin kuin tämän periferian roolin. Te ette uskaltaneet pyytää säästökurssin loppua, joka on äm, äm, tuhonnut keskiluokan äm, nyt on helpotettu erotusta ja on kuusi kuukautta sitten herra Verhofstadt sanoi, että suhteessa Italian ja Euroopan välillä oltiin menetetty kymmenen vuotta ähm, Berlusconin äh, äh, takia. Nyt meillä on, me olemme menettäneet kymmenen vuotta plus kuusi kuukautta. Vihreän puolesta nyt puheenjohtaja Harms. Hyvät kollegat, herra puhemies, arvoissa puheenjohtaja, puheen, myöskin pääministeri Rensi. Teidän kautta ei ollut kovinkaan helppo. Tämä oli tällainen siirtymävaihe. Olisi ollut väärin odottaa liikaa. Olisin ollut iloinen, jos olisitte ollut hiukan avoimempia, kun puhuitte ongelmista, jotka juuri viime päivinä ovat erityisesti nousseet esille. Uskon, että me eilen kävimme hyvää keskustelua siitä, että meidän kaikkien yhdessä täytyy olla kiitollisia Ranskan kansalaisille siitä, että he tällä tasavaltaisella marssilla antoivat uuden mahdollisuuden Euroopan politiikalle käydä uusia neuvotteluja tavoitteista ja arvoista eri poliittisten leirien kesken, myöskin poliitikkojen ja kansalaisten välillä. Tämä on jostakin, mistä on puhuttu pitkään. Ja ajattelen tätä teidän puheenjohtajakautenne osalta voitan sanoa, että tärkeää olisi nyt puhua siitä, miten epäluottamus äh, ja luottamus, miten, sitä pitäisi, miten pitäisi katsoa sitä eri ryhmien välillä meidän yhteiskunnassamme, mutta myös poliitikkojen ja kansalaisten välillä. Ja olisin ollut iloinen, jos olisitte sanonut, että miten te näette sen, miten Euroopan unionin sisäministerit ovat nyt äh, esittäneet vastauksena siihen, mikä vastuu meillä on vapaudesta. Kun minä itse olen nyt nähnyt, miten paljon Ranskoja, Ranskassa kerättiin tietoja näistä murhaista, näistä attentaatin tekijöistä, koen itseni epävarmaksi, jos uusi vastaus onkin vanha vastaus ja että tietoja tietojen keräämisen lisäämisellä voitaisiin antaa mukaan lisäturvallisuutta Euroopalle. Meidän täytyy puhua näistä kysymyksistä, mutta minä vihreänä tiedän, että tämä turvallisuushaaste on vakava haaste, mutta siitä huolimatta tähän astiset vastaukset eivät ole olleet tyydyttäviä. Te puhuitte paosta, turvapaikoista, maahanmuuttokysymyksistä keskeisen kysymyksen puheenjohtajakaudellanne, mutta minä sanoisin, että nämä romu alukset, romutankkerit, jotka yhä enemmän tuovat epätoivoisia ihmisiä Aasiasta ja Afrikasta Eurooppaan. Nämä alukset symbolisoivat sitä, mitä me Dublin 1, 2 ja 3 olemme saaneet aikaan. Ja ne symbolisoivat myös sitä, mitä Eurooppa, vaikka emme vielä ole suinkaan taloudellisesti mitenkään vaikea loppullisissa vaikeuksissa, vaan olemme yksi vauraimmista alueista maailmassa, että me emme saa aikaan kunnollista maahanmuutto-oikeutta. Kreikka ja euro on myöskin asia, joka aiheuttaa epävarmuutta. Kyllä tähän euron vakauspolitiikkaan ja kriisipolitiikkaan siinä on tapahtunut jotakin, mutta oman ryhmäni puolesta haluaisin sanoa tässä yhteydessä vielä kerran sen, että minä en usko, että euro tulee olemaan vakaa ilman, että poliittinen eliitti uskaltaa poliittisen ja taloudellisen integraation käsittelemiseen Euroopassa. Ongelma ei Kreikassa ole herra Tsipras. Ongelma on se, että me tähän asti emme ole pystyneet luomaan luottamusta poliittiseen ja taloudelliseen integraation Euroopan unionissa. Kiitän tarkkaavaisuudestanne. Puheenvuoro saa nyt EFDD-ryhmän puolesta edustaja Zullo. Presidente Renzi. Puheenjohtaja Renzi, kuusi kuukautta sitten tällä salissa te sanoitte, jos Eurooppa ottaisi selfikuvan, niin sen kasvot olisivat kyllästyneet, väsyneet, luovuttavat. Tämä on meidän mielestämme kuvaus teidän puheenjohtajuuskaudestanne puheenjohtajana. Tänään edessäni on taikuri, joka vetää hatustaan mm, pupun. Lupaatte kaikkea. Sopimuksen, joka antaa enemmän joustavuutta kansallisiin budjetteihin. Katsotaan, tapahtuuko niin. Valitettavasti ensimmäiset tiedot osoittavat, että tämä sopimus kattaa sen vähimmäistason, mitä odotettiin, nimittäin mm, yhteis rahoitus, joita komissio itse vie, hankkeessa, joita komissio itse vie eteenpäin. Tämä on aika vähän. Mm. Tämä viimeinen jekku ei meitä nyt kyllä enää huijaa. kun näin tärkeän toimielimen johtoon astuu, niin täytyy antaa kaikkensa koska jos vetää vahvasti eteenpäin, niin saa peränsä kaikki muutkin, muuten menettää vain aikaa. Se, että silmäteränne Mogherinin nimitteet korkeaksi edustajaksi, niin se oli turhaa. Olisi pitänyt pyytää sellainen salkku, jolla olisi todella merkitystä. Mogherini ei esimerkiksi ole merisotilaita vielä onnistunut palauttamaan Italiaan. Kasvu ja työllisyys asetettiin jo kautenne keskiöön, mutta ette ole mitään tärkeää ehdotusta tehnyt. Ja Italiassa 43 prosenttia nuorista on työttöminä. Tämä on menetetty mahdollisuus, että otettaisiin huomioon meidän yrityksemme, jotka halusivat vihdoin sopimuksen neuvostosta, että voitaisiin puolustaa alkuperämaa merkintää, Made in merkintää Äh, mutta te häpeällisesti heititte pyyhkeen kehään. Nämä olivat äh, hukattuja mahdollisuuksia sopimus energiatehokkuudesta. Tässä myytiin edut, en tiedä mille vahvoille äh, eduille. Ja nyt tämä on monen kansallisten yritysten käsissä. Ja sitten hyväksytte Triton ohjelman, joka on jälleen, rahoitus riippuu jälleen vain jäsenvaltioista TTIP-sopimus vaarantaa mahdollisesti lisää eurooppalaiset yritykset ja digitaalinen agenda, jonka tarkoitus olisi tehdä yhteiskunnastamme kilpailukykyisempi. Jos palaan nyt tähän selfie-kuvaan, niin me tässä etuarin, edessä kyllä näemme iloisesti hymyilevän naaman, mutta takana näemme rauniot. Kiitoksia. Puheenvuoron saa nyt sitoutumattomien puolesta herra Salvini. Vabbè, faglielo fare. Questo. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Äh, Lega Nord ei Ähm, sanoo, että tämä puheenjohtajuuskausi oli epäonnistunut. Tämä parlamentti sanoo niin. Toivoisin, että kymmenen sekunnin ajan kansalaiset, jotka seuraavat meitä netistä, eivät katsoisi minun kauniita tai rumia kasvoja, niin vaan katsoisivat sen sijaan tätä salia, että kamerat osoittaisivat, näyttäisivät tätä salia. Täällä ei ole paljon ketään. Ihan tyhjää on. Tämä on hyvä lopetus kuudelle kuukaudelle tyhjiä puheita eivät edes Rensin puolueen jäsenet hukanneet aikaa siihen, että olisivat kuunnelleet hänen tyhjiä sanojaan. Mm. Tämä on hyvä vastaus sille, e, että meille annettiin 80 sivua kuusi kuukautta sitten. Sitten saimme uuden asiakirjan tänä päivänä siitä, mitä on saavutettu. No, mitä meillä nyt sitten on kädessämme? Valtaisasti työttömyyttä, epäonnistunut valuutta, kuten euro, jota kukaan ei kyseenalaista. Yritysten puolustamisesta ei mitään. Made in Italy-merkin puolustamista ei mitään. Sitten siitä, että Kiinasta tulee väärennettyjä tuotteita, siitä ei sanota mitään. Wolkensteinin direktiivi, joka vaarentaa tuhannet työntekijät rannikkoalueilla, ei mitään siitäkään. Sitten riisi, joka tulee Kambodžasta, siitäkään ei sanota mitään. Vihannekset ja hedelmäala, siitä ei sanota mitään. Mieluummin haluatte tehdä sopimuksia Marokon kanssa. Euroopassa yritykset sulkevat ovensa ja sitten monikansalliset yritykset menevät Marokkoon. Hienoa meillä on kaksi merisotilasta Intiassa ollut vangittuna jo vuosia, mutta heitäkään olisi saatu kotiin. Sitten voitte kutsua teidän teidän ohjelmanne Tritonneksi ja Mare Nostrumiksi ihan miksi vain, mutta tuhannet ihmiset yrittävät päästä siellä rajan yli ja mitä ne ole tämänkään asian eteen tehty meidän täytyisi käydä vuoropuhelua Venäjän kanssa. Se voisi ottaa meitä ääri-islamia vastaan. Ohjelmassanne oli yritys käynnistää neuvottelut, jotta Turkki pääsisi Eurooppaan. Onneksi ette onnistuneet siinäkään. Kiitoksia, kaikkia hyvää ja eläköön Latvia, joka varmasti onnistuu tekemään asiat vähän paremmin. Euroopan kansanpuolueen puolesta nyt edustaja reul Puhemies, puheenjohtaja. Ainoa konkreettinen tulos, joka täällä otettiin esille, tuli esille komission puheenjohtajan taholta. Hän puhui budjetista ja siitä, miten äh, pankkikysymysten hoitaminen, niissä on saatu konkreettisia tuloksia, mutta kansalaisten luottamuksesta ja sitten herra neuvoston puheenjohtaja sanoi, että tärkeintä olisi, että nyt koko politiikkaa eh, käännettäisiin. Tämä tulisi tänään komission kokouksessa. Toivon, että näin ei tapahdu, koska se politiikka, mitä tähän asti on harjoitettu, on ollut luotettavuuden politiikkaa, vakauden politiikkaa ja kasvun politiikkaa. Pyrkimyksenä on ollut eh, yhdessä tehtyistä sopimuksista Sixpack, pack päästä eteenpäin. Ja me olemme pääsetkin asteittain eteenpäin näissä kysymyksissä. Katson Espanjaa, Irlantia, Monissa maissa on päästy eteenpäin, kaikissa maissa tämä nyt ei ole mennyt aivan yhtä hyvin, mutta on kysyttävä sitten, mistä se johtuu. Onko vastaus sitten se, että kaikki hylätään ja että nyt investointiin kanssa, mitä tehdään ja vakauskriteerejä höllennetään, puhutaan, annetaan lupauksia rakenneuudistuksia, joita sitten noudatetaan. Ihmisten luottamus riippuu siitä, saammeko aikaan tuloksia, saammeko aikaan edistystä kokevatko ihmiset, että todellakin tapahtuu eteenpäin menoa, että syntyy kasvua. Se ei riippu siitä, onko lisää rahaa, onko lisää ohjelmia. Se riippuu luotettavuudesta. Ja luotettavuuteen riippuu se, että myös pidetään kiinni siitä, mitä on päätetty. Ja toivoisin tätä sekä komissiolta, parlamentilta että neuvostolta, samoin kuin myös jäsenvaltioilta. Mr. there... Herra Royl, täällä on sininen kortti teille. Haluatteko vastata kysymykseen? Edrin, olkaa hyvä. Hello sir and happy new year. Kiitoksia ja hyvää uutta vuotta. Haluaisin tietää, oletteko samaa mieltä siitä minun kanssani, äh, että äh, herra Rensi täällä äh, esitteli omia ähm, villejä ajatuksiaan ja oli hyvinkin arrogantti siinä, mitä sanoi sanoessaan, että ihmiset ovat vain petoparkoja, joilla ei ole demokratiaa ja meidän pitäisi ennemminkin tukea näitä sivistyneitä, älykkäitä ihmisiä, eikä niitä, jotka meitä äänestävät. Hyvä kollega. Minusta tämä puheenjohtajakausi on saanut aikaan tuntuvia tuloksia, niistä puhuttiin täällä ja neuvoston puheenjohtaja on esittänyt poliittisia vaatimuksia siitä, että pitäisi olla täyskäännös. Ja tästä oli yhtä mieltä, tämä sanon aivan selvästi. Tässä on se ero. Mutta siitä ei tule mitään politiikan yleistä haukkumista ja poliitikkojen haukkumista, koska se ei johda yhtään mihinkään. Sillä ei päästä varmastikaan eteenpäin. Onorevole Ferreira. Obrigada, Presidente. Presidente Juncker. Kiitoksia puhemies. Puhemies, puheenjohtaja, Juncker, Renzi. Italian puheenjohtajuuskausi tullaan muistamaan monista aloitteista, pankkien sovitteluratkaisusta, uudelleenrahoituksesta, mutta myöskin siitä, että teillä oli älyä ja rohkeutta tärkeitä asioita tuoda poliittiseen käsittelyyn, jotka ovat siis tärkeitä eurooppalaiselle projektille ja eurolle. Julkisen talouden kuuri ja Ähm, työllisyyspolitiikan tukeminen tarvitsee sitä, että meillä täytyy olla strategisia investointeja. Meidän täytyy puuttua julkiseen kulutukseen. Nämä eivät ole pikkuasioita, vaikka saattaa siltä vaikuttaakin. Italian kausi, käsitteli näitä asioita. Ne olivat kriittisen keskustelun ytimessä Euroopassa. Nyt meillä on uusi parlamentti, uusi komissio, Eurooppa on yhä jumiutuneen talouden kourissa. Meillä on deflaatiota ja ihmiset menettävät uskonsa eurooppalaisen projektiin. On totta, että puheenjohtajamaana Italia ei meille tätä energiapotkua onnistunut antamaan, joka saisi Euroopan liikkeelle, mutta vuosien dogmatiikan ja sokean niukkuuspolitiikan jälkeen, jonka jälkeen kaikki ovat vain köyhtyneet. Junckerin komissio ja Italia ainakin aloittivat keskustelun niistä asioista, joita me tarvitsemme, ja aloittivat liikkeen suuntaan, johon Euroopan pitäisi edetä. Emme ole mitään lopullista saaneet vielä aikaan, mutta ainakin aloitimme nyt keskustelun. Meidän täytyy toimia näin ei vain omien valtioidemme tasolla, mutta myöskin yhdessä. Meidän täytyy tarkastella niitä puutteita, joita Euroopan rakenteessa on toimielinten tasolla ja myöskin yhtenäisvaluutan tasolla. Ja toivottavasti Latvia ei hetkeäkään hukkaa puheenjohtajana tässä työssä. Toivottavasti neuvostossa Italia voi tätä agendaa yhä tulevaisuudessakin ajaa. Eurooppa tarvitsee Italiaa ja kansalaiset, joita tämä parlamentti edustaa, tarvitsevat uutta toivoa. Meidän täytyy pyrkiä löytämään Euroopan sielu, kuten mainittua. Paljon kiitoksia. Jankovic. Ja sitten edustaja Jankovic. Salika minun aluksi onnitella Italiaa, Italiaa mm, neuvoston puheenjohtajan kautta. Haluan käyttää tilaisuutta myös nyt, herra Rentsi, kiittääkseni teitä siitä, että lopultakin olette käynnistäneet Adrian Jonian merestrategian Euroopan unionissa. Maat, joita tuo strategia koskettaa, tätä kautta saavat uuden mahdollisuuden. Neljä EUn jäsenvaltiota, Italia, Slovenia, Kreikka ja Kroatia, ja neljä maata, jotka ovat myöskin mukana tässä joonilais adialaisessa strategiassa, varmasti hyötyvät tästä paljon, joten Eh, herra Renzi, toivon, että Italia seuraavan kahden vuoden aikana säilyy tämä sitoumuksensa tähän strategiaan, sillä jos te ette sitoudu tähän strategiaan, strategia ei tule saamaan elämää. Balkanin alueella on paljon odotuksia, jotka liittyvät tähän strategiaan, ja odotamme teiltä aktiivista osallistumista tämän strategian toteuttamisessa. La parola onorevole Forenza. Ja seuraavaksi edustaja Forenza. Grazie. Kiitoksia puhemies. Minä ehdottaisin, että luovuttaisiin tästä selfie-metaforasta. Äh, sitten se on vain tällaista äh, sanahelinää. Äh, Selfin takana lukee ehkä, että että kaiken toivon, kentästä tästä kulkee täytyisi katsoa silmiin tätä sukupolvea, jota pidetään Erasmus ja Telemakoksen sukupolvena, jolla on nyt suurimman työttömyyden sukupolvi. Minä nyt haluaisin tässä puhua kasvusta. Kasvuko olisi Junckerin ohjelma, joustavuus, joustavuus kun olisi kaikkien sopimusten ja kasvu- ja vakaussopimuksen noudattaminen, vai se, että viedään demokratia TTIPn kautta, tai Expo, jossa työskentelee tuhansia nuoria ilman palkkaa, joten uskon, että toivo Euroopalle tulee niiltä tuhansilta ihmisiltä, jotka e, Italiassa osoittivat mieltään pätkätöitä vastaan ja järjestivät yleislakun ja se tulee Kreikasta. Ei voida puhua Kreikasta ajatellen, et, e, Euroopasta, että ajatellen, että Kreikka e, e, erotetaan Euroopasta. Toivottavasti Alexis Tsipras voittaa Kreikassa ja sitten meillä on uutta tulevaisuutta Euroopalle. monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja ranskalaisena. Haluaisin kiittää teitä osallistumisestanne historialliseen Pariisin mielenilmaukseen ja haluaisin muistuttaa näistä aivan oikeista sanoista, jotka teitä inspiroivat ja myöskin Jean-Claude Junckeria haluaisin tässä kiittää. Hyvä kom- neuvoston puheenjohtaja, kun sanotte, että näiden kuuden kuukauden aikana hyödyllisin mitä olette saaneet aikaan Euroopan eteen, ovat nämä uudistukset Italiassa itsessään. Toiset hallitukset, kuten minunkin hallitukseni, voisivat nä- teidän rohkeudestanne inspiroitua. Tämä lopputulos ei ole aivan alkuperäisten suullisten toiveiden tasolla. Tässä on kaksi ristiriitaista tulosta. Ensinnäkin talousarvio. Kyllä todellakin unionilla on vuoden 2015 talous arvio, mutta 25 miljoonaa maksamattomia laskuja meillä on, ja tämä aiheuttaa sen, että komissio ei mitään uutta politiikkaa voi tänä vuonna aloittaa. Sitten Välimeren alueen valvonta toisekseen. Me kiitämme Italian äh, merivoimia Marinostrom äh, Triton on seurannut tätä, mutta Tritonia ei ole rahoitettu ja se ei ole haaksirikkoisten pelastamisessa todennäköisesti yhtä tehokas. Äh, näissä molemmissa tapauksissa rahoituskysymys on lykätty yksinkertaisesti tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kaksi niistä korttia haluat, oletko vastaamaan, herra Coburn ja Rova Moi. Second. You have the floor. Teillä on puheenvuoro. it working? Yeah. Uh, do you not agree? Oletteko yhtä mieltä minun kanssani siinä, että Italian puheenjohtajavaltio tullaan muistamaan vain kahdesta asiasta, euron romahtamisesta, mahdollista Kreikan ja Italian poistumisesta eurosta ja, ja sitten tästä LuxLeaks-skandaalista, josta on puhuttu tämän puheenjohtajakauden aikana. Which is the question? Mikä olikaan kysymys? Onorevole Moje, la parola. Edustaja Moje, teillä on puheenvuoro, anteeksi. Okei, la presidenza italiana. Niin sanotte, että eh, Italian puheenjohtajakausi on teitä inspiroinut. Haluaisin tietää, inspiroiko se myös liittyen niihin petoksiin ja varkauksiin, joita ää, eh, ää, eh, poliitikot ovat vieneet eteenpäin kaikilla näinä vuosina Expoossa, Milanossa, mafian drangeta äh, mukana ja äh, kaikki on piilotettu. Venetsia Moses-hanke, siinä on miljardeja viety julkisesta kassasta ja mitä ne sanotte ja kaikki ovat korruptineita ja kukaan ei ole syyllinen. Kaikki ovat osallistuneet Roomassa, äh, pääkaupungissa on mafia ja tämä kaikki teitä on innoittanut. No onnittelut vaan. Euh, euh, Kiitoksia. Minä molemmille puhujille sanoisin, että päinvastoin kuin he, minä en ole eurooppalainen federalisti. Olen siis sitä mieltä, että se mitä on Kreikassa tapahtunut ja Luxemburgissa tapahtunut ja mitä ehkä muissa eurooppalaisissa maissa on tapahtunut näiden kuuden kuukauden aikana, ei riipu Euroopan unionista eikä riippunut Italiasta puheenjohtajamaana, vaan jokaisesta kyseisestä maasta itsestään. Samoin sanoisin, että moitteet, joita voitaisiin Italian politiikkaa kohtaan mahdollisesti esittää, eivät ole sellaisia, että niitä pitäisi täällä Euroopan parlamentissa esittää Italian pääministerille. Kiitoksia. Grazie. Edustaja Gualtieri. Kiitoksia puheenjohtaja, puhemies, mutta ne sanat, joilla puheenjohtaja Juncker tänään tunnusti, että ne kaksi suurta päätöstä, joita komission aikoo, kollegio aikoo tehdä, nimittäin asetus liittyen investointiohjelmaan ja joustavuus, että ne ovat saaneet innoituksensa Italian puheenjohtajavaltiosta. Niiden pitäisi päättää keskustelu tämän puheenjohtajuuskauden tuloksista, koska näen tässä nyt tällaista italialaista ähm, keskustelua ähm, ja poteroitumista tässä salissa. Ähm, meillä on, nämä ovat tärkeitä tuloksia äh, äh, sisällön äh, suhteen. Ymmärrän kyllä, että kollega Weber on hiukan hermostunut, mutta säännöt sisältävät joustavuuden. Ongelma on se, että tähän asti e, e, näitä sääntöjä, tätä joustavuutta säännöissä ei ole sovellettu ja tämä on ollut haitaksi ei säännöille, vaan e, mantereemme taloudelle. Mutta tämä on tärkeä erityisesti menetelmän kannalta. Tämä komissio on investoinut siihen, että huomioidaan Euroopan parlamentaarinen tulos. Ja Pariisi osoitti meille, että Eurooppa ei ole pelkästään menettelytä. Tämä haaste syntyvästä poliittisesta Euroopasta toivottavasti on Italian puheenjohtajuuskauden pysyvä perintö. Edustaja Gualtieri, Edustaja Bitsotto on esittänyt sinisen kortin kysymykseen. sinisen kortin kysymykseen. Voitteko hyväksyä sen? Minä nyt muistutan siitä, että tätä sinistä korttia on tarkoitus käyttää, jotta voitaisiin esittää kysymyksiä edeltävälle puhujalle. Tarkoituksena ei ole esittää omaa mielipidettään puolesta tai vastaan, vaan esittää kysymys. Edustaja Bizzotto, te puhutte konkreettisista tuloksista. Minä tiedän, että Italiassa julkinen velka on kasvanut, työttömyys on kasvanut, yritykset äh, sulkevat yhä useammin oviaan. Oletteko te lukeneet nämä tiedot? Te, oletteko te puhuneet kansalaisten ja yrittäjien kanssa, koska tämä optimismi, jota te osoitatte ja meidän pääministerimme Renzi osoittaa, sitä ei kyllä tunneta Italiassa. Tilanne vain heikkenee siellä, joten äh, lopet lopettakaa tällaiset kauniit sanat, koska meillä on näitä konkreettisia ongelmia ja ne ovat lisääntyneet tällä puheenjohtajuuskaudella. Tiedellä parola. Edustaja Gualtieri, no me olemme tässä keskellä tällaista kansallista keskustelua. Kuitenkin Italian talous on huolestuttavassa tilanteessa johtuen myös vääristä päätöksistä, joita on tehty usein vuosia sitten myöskin niiden hallitusten toimesta, joille teidän puolueenne antoi luottamuksensa. Nyt on vihdoin tehty ähm, ähm, muutos äh, suunnanmuutos Euroopassa. Äh, tietenkin ähm, päätöksillä tulee olemaan vaikutuksia myös jälkikäteen. Jokaisessa puheenjohtajuuskaudessa ei Supermankaan olisi paremmin välttämättä voinut tätä asiaa hoitaa, mutta mm, nyt olemme muuttaneet Euroopan politiikan suuntaa ja tämä on tärkeä seikka ja suuri poliittinen menestys. Edustaja Federer. Thank you, <laughs> thank you, Mr. Speaker. Uh, I must also thank... Kiitos, puhe- Kiitos puhemies. Haluamme kiitellä Rensiä siitä, mitä hän on saanut aikaan viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tuli tänne kunnianhimoisen suunnitelman aikana, aikana jolloin finanssikriisi vaikutti voimakkaasti läntiseen maailmaan. Tuli, että myöskin aikana meillä oli uusi parlamentti, meillä oli uusi komissio tulossa. Haluaisin tarttua kahteen asiaan, jotka olisi sellaisia, että ne voisivat kiinnittää enemmän huomiota, puheenjohtajavaltiot kiinnittää enemmän huomiota. Ensinnäkin digitaaliset sisämarkkinat, joista ryhmäni puheenjohtaja puhui. Toinen asia on kuitenkin ehkä suurin tehtävä, johon pitää tarttua tulevaisuutta ajatellen, mitä tulee nimenomaan ilmastotavoitteisiin, kun neuvosto alensi tavoitteita, jotka tämä parlamentti oli sitonut aika korkeiksi. Se, että hidastetaan tässä, ei merkitä sitä, että menestyttäisiin investointeja tai vauhtia tulevaisuudessa, koska nämä asiat, joita on tarkasteltava, jotta voidaan tarttua niihin tehtäviin, joita meillä on tulevaisuutta ajatellen nimenomaan yritysmaailman kannalta ja kansalaisen kannalta Euroopassa. Edustaja Federley, teillä on sininen kortti. Haluatteko vastata siihen? Edustaja Gardini. Edustaja Krapini, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies, te korostitte oikein hy- hyvin tätä asiaa. Sanoitte, että olette huomanneet, että komissio on luopunut joistakin ähm, äh, asioista. Äh, ähm, olette valmiita tukemaan meidän ryhmämme päätöslauselmaa, jonka tarkoituksena on parantaa komission ohjelmaa. Oletteko valmis siis tukemaan sitä? Kiitoksia. Manca la traduzione in lingua italiana italian kielen tulkkaus puuttuu. Kiitos kysymyksestä. Minä olen aina sen puolesta, että otetaan askelia eteenpäin, kun on kysymys vihreistä politiikan alueista, koska kuulun niihin tässä talossa, jotka uskovat, että tulevaisuus on vihreällä polulla, joka on hyödyksi teollisuudelle, taloudelle ja työpaikoille en nyt puhu suinkaan komission työohjelmasta tällä hetkellä, mutta totta kai me olemme käymässä nyt Italian puheenjohtaja kautta täällä. Olisi voinut tehdä enemmän ja paljon myös saavutettiin, jos ajattelemme tätä asiaa. Uusi parlamentti, uusi komissio, ja myöskin nämä finanssikriisin järkyttävät vaikutukset, jonka keskellä ollaan, mutta se ei kuitenkaan ole tekosyy sille, ettei voitaisiin tehdä oikeita asioita. Parola on Gardini. Ja seuraavaksi edustaja Gardini. Kiitoksia puhemies. Minun on sanottava, että kaikkien silmissä on ihan selvää, että huolimatta hyvästä tahdosta, jota täällä osoitamme, hyvä pääministeri, niin kovin suurta innostusta täällä ei ole. Me odotimme vähän jotain konkreettisempaa. Vuosia olemme olleet Italiassa, me Euroopassa, me Italiassakin olemme ryhtyneet toimimaan konkreettisesti, koska täällä parlamentissa olemme tottuneet menemään asioiden sisältöön. Ja nyt kun piditte alkupuheenvuoroon, niin siellä kauniin sanoin eh, eh, johdatitte meitä kohta mahdollista tulevaisuuden Eurooppaa, niin tänään puheenne on vähän aiheen sivusta, koska tänään pitäisi sanoa, että mitä on saavutettu. Se varmaan löytyy tuosta asiakirjasta, mutta hyödyllisempää katsoa sitä asiakirjaa nyt, että voisimme käydä keskustelua keskenämme. Meillä ei kovinkaan usein ole siihen mahdollisuutta ja tänä päivänä päättyy Italian puheenjohtajuuskausi. Tulokset eivät ole niin innostavia. Olisimme odottaneet vähän konkreettisempia tuloksia näistä asioista, joita ei ole vielä saatu päätökseen ehdotukseen, eh, joita eh, työstämme eh, edelleenkin, koska uskomme, että ne ovat tärkeitä kansalaisilla. Olisimme odottaneet vähän enemmän liittyen talouteen ja kehitykseen. Mainitsitte useita asioita, jotka tai ei saatu päätöksen, mutta erityisesti ette sanonut sanakaan siitä, miten otetaan huomioon nämä viimeisen viime ajan vaikeudet, ISIS, äh, Triton ohjelma. Jos kaikki nämä turvallisuuskysymykset jätetään kasvu- ja vakaussopimuksen ulkopuolelle, niin se olisi sellaisia asia, joka voitaisiin tehdä äh, nopeasti. Äh, telemauksesta puhuimme kuukausia sitten katsoimme tulevaisuuteen, odotimme uudistuksia, joita haluttiin jo pitkään. Toivottavasti seuraava puolivuotiskausi onnistuu paremmin. Kiitoksia. tempi, posso concedere al massimo. Nyt voin hyväksyä maksimissaan yhden sinisen kortin jokaista puheenvuoroa kohden, mutta pyytäisin, että todellakin esittäisitte kysymyksiä. Edustaja Gardini, oletteko valmis vastaamaan edustaja Bresson kysymykseen? Edustaja Bresson. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin kysyä eh, edustaja Gardinilta. Me täällä E, emme te muuta kuin sano, että meidän päätavoitteemme on viedä Eurooppa kohti kasvua ja investoinnit ovat kasvua. Tässä on kaksi tulosta. Ei pelkästään Junckerin suunnitelma, vaan myös se, että kultaisen säännön kautta pystytään aktivoimaan investointeja suoraan tai epäsuorasti valtioiden investointeja, niin nämä ovat ihan konkreettisia tuloksia. Muut ovat maininneet toisiakin niin eh, en minä nyt sitä ehdi tehdä, mutta nämä ovat ihan konkreettisia tuloksia eh, ja linjassa sen kanssa, mitä me halusimme näinä kuukausina. Te varmasti olette ennenkin näitä eh, toivoneet ja se ei ole onnistunut. Edustaja Gardini. Niin, kyllä, tästä varmasti eh, löydämme yhteisen linjan. Olen iloinen siitä, että Italian puheenjohtajuuskausi, kuten Juncker sanoi, on tehnyt yhteistyötä eikä ole toiminut esteenä, mutta tämä on tie, joka aloitettiin jo viime eh, keväänä Dublinin kongressissa. Mm, myös me emme tiedä, mm, miltä tämä keskustelu näyttää Italiassa. Sitä ei puhunut pääministeri eikä puheenjohtaja. Edustaja Leichtfried. Kiitos puhemies. Herra pääministeri, olette ollut neuvoston puheenjohtajana hyvin liikkuvana aikana. Silloin tuuli on käynyt ja kun tuuli käy, on aina kahdenlaisia ihmisiä. On sellaisia, jotka menevät sisään oven, ovien seinien taakse ja toiset taas tuulta vastaan. Minusta tuli sellainen, minulla on sellainen tunne, että te olette pyrkineet käymään tuulta vastaan nostamaan purjeet, mutta on vaikea ohjata asioita, vaikka tuuli on hyvä, ja päästä siihen tulokseen, jota haluaa, vaikka on tehty kovaa työtä. Ja tätä kovaa työtä Italia teki, koska minä olin mukana näiden jättirekkojen asian käsittelyssä. Ja kovalla työllä saimme aikaan järkevän paketin, järkevän ratkaisun, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Hyvä niin. Tämä liittyy siihen, että tarvitaan hyvä puheenjohtajavaltio. Ja siksi en ymmärrä niitä kollegoja, jotka eivät olleet osallistuneet lainkaan tähän työhön, jotka ovat aina kaikkea vastaan, jotka tuolla oikealla takana istuvat ja sitten syyttävät teitä sitä, että ei tahdo mitään edistysaskelia. Hyvät kollegat, tuon pelkkää tekopyhyyttä. Kiitos. Wingström. Seuraavaksi edustaja Wikström. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Juncker, pääministeri Trentsi. Minä haluaisin käyttää tilaisuutta ja kiittää Italian kautta erittäin hyvästä työstä alueelta toiselle. Mutta viime päivien tapahtumien jälkeen Ranskassa tuntuu aika turhalta puhua tällaista pikkuasioista kuin jostakin tuotemerkinnöistä, mutta ehkä se kuitenkin on voima meidän unionissamme, että me pystymme käsittelemään suuria, tärkeitä kysymyksiä ja hiukan pienempiäkin. Minä olen esittelijänä Euroopan tavaramerkkikysymyksissä ja viime kuukausina olen voinut nähdä, että olen ollut tekemissä hyvin pätevien diplomaattien ja kanssa. Ja näissä näiden suurten etsaskelien vuoksi olenkin nyt varma siitä, että pystymme pikaisesti ratkaisemaan tämän kysymyksen. Kansalaisten Eurooppa on nostu voimakkaasti esille siinä surussa, jota 3,5 miljoonaa kansalaista osoitti viikonloppuna. Meidän nyt pitää säilyttää avoita. Avoin Eurooppa, jossa perusoikeudet ovat kulmakivi, on tärkeä asia. siksi on tärkeää, että tämä pidämme tästä kiinni ja että me toimimme tämän mukaisesti kaikessa, mitä me teemme. Alla parola de Grandes. Ja seuraavaksi edustaja de Kiitos puhemies. On puhuttu ongelmista ja menestyksistä, joita on tapahtunut Espanjan, Euroopan, Italian puheenjohtajalla voidaan sanoa talouden alueella on sultu aika tyydyttäviä tuloksia aikaan. On saatu aikaan mahdollisuuksia kasvulle, elpymiselle ja että on tärkeää, että tämä olisi vakaata. Tänä aikana on syöty myös, luotu myöskin Junckerin jonka kautta on syntynyt aikaan toivoa tulevaisuuteen. Haluaisin sanoa, että on saatu aikaan hyvä tulos. Ulkopolitiikan alueella on keskitytty siihen, Ukrainan kriisiin, joka on edelleenkin erittäin huolestuttava. Ja tänä päivänä on voitu nähdä, että on tarpeen vahvistaa vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta. Tuo, mitä tulee sitten näihin matkustajatietojen keräämiseen? Jos pyritään takaamaan vapautta, on tärkeää, että myöskin vahvistetaan turvallisuutta. Turvallisuus ei ole mikään perusoikeus, mutta se on oikeuden hyödyke, jota on säilytettävä, jotta voidaan varmistaa vapaus. La parola on Senalova. Kiitoksia sitten edustaja Senalova. Za slovo, vážené kolegyně a Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, kollegat. Italian puheenjohtajuuskausi alkoi muutoksen hetkellä Euroopan toimielimeen muutoksen hetkellä. Meillä on uusi parlamentti, uusi komissio ja uudet Euroopan unionin johtajat. Puheenjohtajamaa selvisi tästä muutoksesta melko hyvin sekä omien prioriteettiensa täyttämisessä että keskeneräisen työn loppuun saattamisessa. Esittelijänä uuden hätäpuhelinnumerojärjestelmän kohdalla. Minulla oli ilo tehdä yhteistyötä Italian kanssa. Me teimme rakentavaa yhteistyötä ja kiitos Italian. Saimme aikaan sopimuksen jäsenmaiden ja parlamentin välillä. Sopimuksen, joka hyödyttää ihmisiä ja auttaa tieturvallisuudessa Euroopassa. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni, hyvä pääministeri, kiittääkseni teitä ja teidän kollegoidenne. Kiitoksia. Gabriel la parola. Edustaja Gabriel. Merci, monsieur le président, monsieur le... Kiitoksia hyvä puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä pääministeri. Tässä tilanteessa me voimme kiittää hyvästä toimielinten välistä siirtymästä kahden komission välillä. Tämä siirtymä oli teidän poliittisen vastuukautenne aikana. Tässä halusin kahta prioriteettia käsitellä. Ensinnäkin maahanmuuttovirran hallintaa ja ja sitten Afrikan sarven maiden tilannetta. Suurempi synergia maahanmuutto- ja ulkopolitiikan välillä on tärkeää. Tämä on oikeaa todellista maahanmuuttodiplomatiaa mutta ottaen huomioon Triton operaation tilanteen ja sen resurssit, poliittinen tehokkuus on tarpeen. Vapaus, oikeus, näiden suhteen Bulgarilta ja Romanialta Schengenin ovet ovat yhä kiinni, vaikka tekniset kriteerit on täytetty. Tätä jumia tulisi nyt avata. Sitten kolmanneksi South Streamin tilanne, energiapolitiikka on jotakin, mikä meidän pitäisi nähdä maantieteellisen integraation välineenä. Tämä tekisi Bulgarian kaltaisille maille mahdolliseksi tukea eurooppalaista projektia avaten samalla uusia näkökulmia, yhteisiä näkökulmia Välimeren ja etelän maiden välille. Haluaisin kiittää myöskin viime marraskuun konferenssista, joka Euromed-maiden kesken järjestettiin Roomassa, ja pahoittelen sitä, että puheenjohtajuuskaudella saattu naisten miesten tasa-arvon tärkeä asia Women on Board, naiset mukaan aloitetta päätökseen. Paljon kiitoksia. Onorevole Tarabella. Edustaja Tarabella. Monsieur le Président Renzi, comme l'a souligné Hyvä pääministeri Rensi, äh, kuten puheenjohtaja Juncker mainot, sitten saitte äh, talousarvion 2015 sopimuksen aikaan että te halusitte tukea kasvua ja työllisyyttä, mutta puheenjohtajuuskautenne olisi ollut vielä parempi, jos kaksi puutetta olisi täyttäneet. Kaksi liittyen aikatauluun. Äh, ensinnäkin parlamentin heinäkuussa uuden parlamentin kokoontuminen ja se, että uusi komissio saatiin syksyllä kokoon, tämä luonnollisesti loi parin kuukauden työn keskeytymisen nämä kaksi kesäkuukautta heinäkuusta eteenpäin lukien ovat heikkous ja ehdottaisin, että me tulevaisuudessa aloittaisimme tämän työn jo ensimmäinen helmikuuta, jotta voisimme toimia tehokkaammin ja tuottavammin. Kiitoksia. Edustaja Salini. Eh, sono puhemies, minä olen ensimmäistä kertaa meppinä ja nyt kun kuuntelen tätä keskustelua, minulle tuli, syntyi se vaikutelma, että monet niistä asioista, jotka sanottiin teidän puheenvuoron jälkeen, olisi muutenkin sanottu ihan sama, mitä puheenjohtajuuskaudella ne te, olette tehneet. Tämä on minusta harmi, koska se tekee tästä vähän masentavan keskustelun, eikä se ole tehokaskaan, koska jotkut Kuitenkin kritiikki voisi rikastuttaa työtämme. Me olemme sitä mieltä, että kun on esitetty yli 300 miljardin investointisuuntaohjelma, on tosi seikka, se on myönteinen tosi seikka ja olisi ollut huonompi tilanne, jos meillä ei sitä olisi. Joten tästä voitaisiin lähteä. Meillä on suunnitelma, jossa on hyviä puolia, mutta myös huonoja puolia. Se esimerkiksi ei mahdollista useita investointeja, jotka ovat, eivät ole strategisia, mutta jotka eivät tuota kovinkaan paljon voittoa, esimerkiksi rautatieinvestoinnit. Ihmiset, jotka haluavat tehdä kovasti työtä ja mennä loppuun asti ja rakentaa Eurooppaa, joka ei ole vain jonkun keskustelun aiheena, vaan paikka, jossa kasvataan ja perustetaan perheitä ja yrityksiä, niin sellaisia ihmisiä on olemassa. Usein tämä sali on tyhjä. Valitettavasti Valitettavasti usein ne, jotka syyttävät tätä salia tyhjyydestä, eivät ole täällä. Mutta se, mitä minä sanon, on, että ne, jotka täällä ovat, haluavat tehdä työtä ja opiskella ja tietävät, että tällä ehdotuksella ne on selkeät juuret. Ne ovat eh, juuret, jotka ovat juutalaisuudessa ja kristillisyydessä, joihin vastaan on nyt hyökätty. Kiitoksia ja hyvää työtä kaikille. Salini, Edustaja Salini, teille on sininen kortti edustaja Vallilta. Oletteko valmis vastaamaan? Edustaja Valli. Kiitoksia puhemies, että annoitte minulle sinisen kortin kolmannen yrityksen jälkeen. Haluaisin kysyä teiltä, edustaja Salina, kun olette uusi jäsen, mutta olette täällä Euroopan parlamentissa puolueessa, joka tukee vahvasta kasvu- ja vakaussopimusta, että se, mitä Rentsi on saavuttanut tällä kaudella kasvu- ja vakaussopimuksen ja finanssipoliittisen sopimuksen muuttamiseksi, on sellaista, että äh, se on kestävää italialaisten kannalta. Onko tämä teidän mielestänne äh, kestävää, koska italialaiset tulevat köyhtymään ensi vuosina? Edustaja Salini. Minä olen vakuuttunut erästä asiasta. Olen ollut myös paikallispolitiikko ja kasvu- ja vakaussopimuksen olen kyllä kokenut ihan itse. Ei ole totta, että se estää meitä elämästä. Se estää meitä toimimasta, jos ei ole vaihtoehtoja. Mutta tänä päivänä, kun uudistet, keskustelemme tästä asetuksesta ja sen uudistuksesta, me emme ehdottanut, että poistetaan kasvu- ja vakaussopimus, vaan että sitä tarkistetaan, niin, joten te teidän huolenaiheenne ovat myös meidän huolenaiheemme, mutta me haluamme konkreettisia ehdotuksia. Edustaja Valli, äh, ainoastaan tiedoksenne puhemiehen päätös on se, että hyväksytäänkö sininen kortti vai ei. Koska teidän ryhmänne on käyttänyt äh, niitä eniten tänään, niin mielestäni oli ihan sopivaa, etten antanut teille aikaisemmin sinisen kortin puheenvuoroa. Edustaja Danti. Kiitoksia puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, äh, puheenjohtaja Juncker. Italian puheenjohtajuuskausi on juuri päättynyt ja se on muuttanut Euroopan poliittisia prioriteetteja ensi kertaa. Äh, on puhuttu äh, älykkästä joustavuudesta, investoinnista ja kasvusta. Ne ovat nousseet nyt poliittiselle agendalle välimerellä. Italian laivojen lisäksi on myös muuta eurooppalaista laivastoa, niin äh, se äh, johtuu erityisesti äh, Eurooppa-vaalien tuloksista ja Italian puheenjohtajuuskauden toiminnasta mm, nyt meillä on voimakkaampi unioni maailmassa, joka keskittyy enemmän sosiaalisiin prioriteetteihin kasvuun, joka perustuu reaalitalouteen. Äh, nämä päivät ovat jälleen kerran osoittaneet meille, kuinka ainoastaan sitä kautta, että meillä on lisää Eurooppaa, pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Toivoisin, että ne kuvat, joita sunnuntaina kaikki näimme, Euroopan äh, johtajat, jotka marssivat yhtenäisenä, äh, se näkyisi myös poliittisessa toiminnassa on Altiros Tie, jota meidän täytyy kulkea, ei ole helppo eikä turvallinen, mutta meidän on se kuljettava. Edustaja Zala. Colleagues, when assessing the Italian... Hyvät kollegat, kun arvioimme Italian puheenjohtajuuskautta, emme saa unohtaa, että viimeiset kuusi kuukautta olivat todennäköisesti kaikkien haastavimmat ulkopolitiikan alalla. Venäjän aggressiivinen toiminta Ukrainassa ja Irakissa ja Syyriassa ähm, ääriliikkeiden nousu on muuttanut äh, tilannetta ja Italia vastasi tähän erittäin hyvin. Me saimme tiukan sanktiopaketin aikaan äh, Venäjän kansainvälisen oikeuden rikkomusta vastaan. Tämä on historiallinen saavutus yhteisessä ulkopolitiikassamme. Eteläisen naapuruston alueella monet äh, jäsenmaat kuten Italia, liittyvät ISISin vastaisen kansainväliseen koalitioon ja aseellisen keinon pakottivat ISISin vetäytymään. Italia on myöskin toiminut Välimeren kriisin suhteen Triton operaation kautta. Voimme nyt lohduttautua sillä, että että itäisellä ja eteläisellä naapurustoalueella tilanne on hiukan vakaampi kuin kesällä. Olemme kaikkein pahemmat mahdolliset tilanteet onnistuneet välttämään ja Italia ansaitsee tässä kiitokset. Nyt meillä on viideksi minuutiksi menettely ilman puhe, puhujalistaa. Koska näitä puheenvuoropyyntöjä on ollut todella paljon, niin annan puheenvuoron ainoastaan ensimmäisille py, pyytäjälle jokaisesta poliittisesta ryhmästä. Ensin edustaja Jurek, yksi minuutti. Dziękuję, panie przewodniczący. Paljon kiitoksia, puhemies. Eilen ja tänään me kuulimme monia kauniita sanoja liittyen eurooppalaiseen solidaarisuuteen. Mutta kun viljelijämme tarvitsevat solidaarisuutta, kun Venäjän kauppasaarto heitä koetteli, meidän solidaarisuutemme lähestulkoon kuivui kasaan. Tämän kaltaisissa tilanteissa – me näemme, että jäsenmaat rauhanomaisesti turvallisuuttamme puolustavat ja meidän täytyy osoittaa itsekin solidaarisuuttamme tulevaisuudessa, kun arvioimme puheenjohtajuuskautta. Meidän täytyy olla valmiita auttamaan jotta turvaamme maanosamme turvallisuuden ja olemme lojaaleja. Edustaja Silvia Kosta. Kiitoksia puhemies puhu, pääministeri Renzi. Uskon, että Italian puheenjohtajakaudella on ollut erittäin tärkeä poliittinen rooli äh, tällä vaiheessa, kun vaihtui. vaihtuu. Äh, on pantu äh, työmme keskiöön investointipolitiikka, jonka puheenjohtaja Juncker on vahvistanut eh, ja sitten on laajennettu joustavuutta, mutta haluaisin lisätä tähän myös tärkeän eh, kolmion, nimittäin eh, tutkimus, koulutus ja kulttuuri. Olemme tehneet erittäin hyvää työtä, sanon tämän myös kulttuuriasioista vastaavan valiokunnan puheenjohtajana Italian puheenjohtajuusvaltion kanssa, koska kulttuurin, urheilun alalla on tehty paljon työtä. Haluaisin tässä muistuttaa, että yksi tärkeä tulos on se, että koulutus tulee olemaan yksi investointisuunnitelman viidestä prioriteetista ja toivottavasti siihen kiinnitetään paljon huomiota. Ähm, ja se, että on yhdistetty koulutus, yrittäjyys, uudet pätevyydet, ja työ, niin niiden täytyy olla todellakin työnne keskiössä. On kiinnostuttu hyvin paljon myöskin e, eurooppalaiseen kulttuuriperintöön investoimiseen. E, sillä on mahdollisuus antaa uusia mahdollisuuksia, ei vain uusia työpaikkoja, vaan voidaan luoda kulttuuriturismia. Tämä on myös Euroopan 2020 hankkeen keskiössä keskiössä. Seuraavaksi edustaja López Benejo. Kiitos. Hyvää päivää. Italian puheenjohtajakaudella on puhuttu paljon identiteetistä, eurooppalaisesta identiteetistä. Tämä identiteetti perustuu eurooppalaiseen sosiaaliseen malliin, joka perustuu muun muassa sosiaaliseen vuoropuheluun ja siitä, miten tärkeitä ovat työmarkkinoiden työhtöneuvottelut. Ajatellen tätä tasapainoa, joka liittyy myöskin työoikeuteen. Tämän puheenjohtajakauden aikana olemme kuitenkin nähneet, miten on toteutettu uudistuksia, jotka poistavat näitä perusrakenteita, jotka liittyvät sosiaaliseen suojeluun ja työsuojeluun myöskin Italiassa ja kuten on tapahtunut myöskin Espanjassa ja muissa maissa. Ei ole tehty mitään, jotta olisi voitu saatu aikaan elpymistalouteen tai työllisyystilanteeseen. Meillä on kuinka paljon otuksia, jotka liittyvät Junckerin Odysseus oli seikkailija, ja kuitenkin Penelope teki parhaansa, jotta voisi säilyttää nimenomaan Odysseuksen perinnön. Näillä poliitikoilla pyritään tuhoamaan Euroopan sosiaalista perintöä, semmoisen kansalaisten perintöä, ja tätä kautta myöskin hukataan eurooppalainen identiteetti, josta niin paljon on puhuttu. On toivoa, että saadaan muutoksen ilman Sirisan kautta, jolle me kovasti suurta menestystä. Rolla on Castaldo. Kiitoksia edustaja Grazie. Kiitoksia puhemies. Äh, pääministeri Rentsikin tänään kuulimme äh, surreaalisen keskustelun hyvin omituisessa ilmapiirissä. Puhutte siitä, että Eurooppa muuttaa äh, suuntaa, eurooppalaista visiosta puhutte, mutta millaisista muutoksista, millaisista visiosta? Siitä, että on toteutettu eurobondit ja nämä 20 miljardia Junckerilta, tämä troika, joka tarkoituksena on petkuttaa Euroopan kansalaisia, se, että otettaisiin käyttöön, että ei oteta käyttöön kansalaispalkkaa. Teidän visionne kyllä, se, jossa minun sukupolveni Italiassa ja monissa muissa maissa on jakautunut pelastuneisiin ja hukkuneisiin. Etelä-Euroopan nuori iso on kuin syksyn lehdet, jotka tippuvat siteerakseni erästä toista mm, kirjallisuuden helmeä. Edessämme on jälleen tuo kauhea muuri pohjoisessa, on sosiaalinen talous ja etelässä sen vastakohta, jos on kahdeksanvuotiaana oppinut varastamaan supermarketista, niin hän ei tarvitse meidän sanojamme tänään. Hän tarvitsee rohkeutta. Se, sitä on Eurooppa, sitä on Italia. La parola all'onorevole Borghezio. Edustaja Borghezio. Il... Kiitoksia, puhemies. Neuvostopuheenjohtaja Renzi oli antanut suuria lupauksia pk-yrityksille ja tämän hän toteuttikin pelastaakseen isänsä yrityksen, mutta samaan aikaan muut pienyrittäjät Italiassa tekevät itsemurhia, koska he ovat niin epätoivoisia. Me joka päivä äh, saamme vetomuksia yrittäjiltä maastamme, pieniltä yrittäjiltä ja työntekijöiltä, jotka haluaisivat pelastaa yrityksensä. Me kysymme, äh, että äh, lopettaako pääministeri Renzi sen, että hän huijaa ihmisiä ja aikooko hän nyt todellakin pelastaa työpaikkoja tästä lähin ratkaista nuorisotyöttömyysongelman tehdä muille sen, mitä hän teki isänsä yritykselle, jonka olisi pitänyt mennä konkurssiin jos, jollei se sitten olisi ollut neuvoston väliaikaisen puheenjohtajan isän yritys. Ja nyt sitten Matteo Renzi, Italian pääministeri. Kiitoksia puhemies Tajani. Meidän keskustelussamme on kolme tärkeää aihetta. Yksi on budjetti. Olen kiitollinen, tämä tase, olen kiitollinen siitä, että parlamentin jäsenet korostivat asioita, joita minä en puheessani korostanut ja sanoin, että ne löytyvät tästä meidän loppuasiakirjasta, mutta olen iloinen, että joissakin puheenvuoroissa tunnustettiin asioita, myönteisiä asioita, joita on saavutettu tällä kaudella. Ja ne mainittiin siis eh, puheenvuoroissa, eikä minä maininnut niitä. Mm, Giver Hofstad nostaa esiin joitakin asioita, jotka eh, eivät eh, olleet niin hyviä. Me emme saaneet päätökseen alkuperämaan merkintää, meidin merkintää. Se on asia, jota vielä työstämme, joka meille on kielteinen asia, että me saaneet sitä päätökseen. Samoin myös televiestintäpaketti. Se oli hyvin monimutkainen äh, asiakirja ja tapasimme yksityistä kertaa työryhmissä. Keskustelimme äh, siitä hyvin äh, tiukkasanaisesti epävirallisessa ministerikokouksessa syyskuussa Milanossa. Meillä oli kaksi tekstiluonnosta. Jotkut asiat menivät eteenpäin. Verkon neutraalius, ei valitettavasti verkkovierailu tässä olivat suurimmat erimielisyydet. On myös monia asioita, joita ei saavutettu niin kuin olisimme halunneet. Tässä keskustelussa keskityttiin puheenjohtajuuskauden tuloksiin, mutta myös muiden äh, maiden ja äh, puolueryhmien kollegat nostivat esiin näitä saavutettuja tuloksia. Äh, kuten usein, niin puheenjohtajuuskauden loppu on aina mahdollisuus myös poliittiseen keskusteluun siitä on tullut vähän monimutkaisempi Italiassa, koska Italian vaikea siirtymäkausi on tapahtunut samalla kun meillä on useampia hallituksia, asiamieshallituksia ja koalitiohallituksia, joita mm, ovat johtaneet eri puolueiden edustajat, mutta mielestäni on todella omituista, että Italia edustavat Euroopan edustajat täällä niin tarkkaan nostavat esiin kaikki kielteiset puolet maastamme. Tehän puhemies Tajani olette myös toisia tehtäviä hoitaneet. Tiedätte jotakin näistä elementtejä. Puhun nyt tästä edustaja Malteisesta, joka oli täällä salissa, joka sanoo, että Italialla on kolmeksi suurin julkinen velka maailmassa. Kyllä, Italiassa on suuri julkinen velka, mutta kukaan ei täällä korosta sitä, että Italiassa on myös suurimmat yksityiset säästöt Euroopassa. Ja kun viiden tähden ryhmä edustajat puhuvat köyhyydestä, niin ajatelkaapa kriisin aikoina italialaiset perheet ovat kasvattaneet säästöjään, 3,5 triljardista eurosta 3,9 vuodesta 2012 vuoteen 2014. Miksi minä näin on käynyt? Näin on käynyt, koska Italian talous Euroopan, pyydän anteeksi Euroopan parlamentilta siitä, että joudun vastaamaan myös sisäpoliittisiin kysymyksiin, on nyt kauhun tilassa. Nämä viestit, joita tulee, ne E, eivät e, liity pelkästään tähän säästökuuriin, joka on filosofinen ja kulttuurinen keskustelu, jota voisimme käydä vaikka kuinka pitkään, vaan pelätään myös tulevaisuutta. Tulevaisuus on uhka. Ja meillä on nyt tämä paradoksi, että näinä kuukausina Italiassa e, säästöt ovat lisääntyneet perheet rikastuvat, koska ovat huolissaan ja peloissaan. On hyvin vaikea vakuuttaa teidät todellisuudesta, mutta vähän vähältä todellisuus tulee näkyviin. Sanon tämän edustaja Moille, joka korostaa korruptioongelmaa Italiassa. No, juuri vuonna 2014 Italian parlamentti hallituksen ehdotuksesta päätti yksimielisesti, ajattelkaapa, antaa Rafaelle Cantonelle tehtäväksi johtaa korruption vastaista viranomaista, joka mahdollisti sen, että ryhtyi valvomaan Moses-hanketta ja mahdollisti sen, että Expossa suljet, lopetettiin nämä laittomuudet ja lainsäädännöllä onnistuttiin puuttumaan tilanteeseen. Tämä on ainutlaatuista lainsäädäntöä Euroopassa. On vaikea korostaa myönteisiä asioita maassaan. En ole tullut tänne Eurooppaan puhumaan mm, itsestämme. Edustaja Salvini on ollut hyvin johdonmukainen toiminnassaan, ei niinkään sisällöissä. hyvän korosti niitä vaikeuksia, ja, joita kansalaisilla on ja millainen ikävä kuva siitä syntyy, että kansalaiset näkevät, että parlamentin sali on niin tyhjä kun edustaja Salvini, joka on kansallisessa poliittisessa taistelussa mukana, jota minä kunnioitan, koska hän on toisella puolella, os, sallistuu vaalikampanjan kolme tai neljän vuoden kuluttua, milloin se nyt onkaan kolme vuotta, niin, niin kun edustaja Salvini on vaalikampanjassa, niin kansalaiset, Italian kansalaiset voivat ihan helposti kysyä häneltä, että kysytäänpä Rentsiltä, mitä hän on tehnyt Italiassa, ja kysytään sitten Salvini, mitä hän on tehnyt Euroopan palveluksessa 15 vuoden aikana. Minä voin sanoa tässä ihan lopuksi, että tänä päivänä tuo poliittinen ryhmä, jota Salvini edustaa, on esimerkiksi ehdottanut, että Schengen-sopimukset keskeytetään. Tämä on tavoite, jonka edustaja Marin Le Pen esitteli ei täällä salissa, vaan lehdistötilaisuudessa. Haluaisin myöskin siteerata, mitä Italian sisäministeri eh, sanoi eh, Lega Nordista, eh, jossa Salvinikin on, hän sanoi, että Schengenin keskeyttäminen olisi Euroopan päätös ja Maroni sanoi, että Italian täytyy vastustaa Schengen-alueen sulkemista. Tämä edustaja Salvinin, joka nyt yrittää tässä siirtyä vasemmiston puolelle, mutta ei siinä tule onnistumaan, osoittaa hyvin selvästi erään yksinkertaisen asian, nimittäin, että on todella vaikuttava e, ero demagogian ja todellisuuden välillä, e, todella valtaisa ero niiden välillä, jotka investoivat. Minä nyt pyytäisin, puhemies keskeyttää, pyytäisin, että kunnioitatte salia niiden välillä, jotka investoivat politiikkaan ja niiden välillä, jotka investoivat pelkoon. Ja puhemies, tämä on myös se asia, jonka haluaisin lopuksi sanoa. Tänä päivänä Italiassa on kilpailu. Kilpailu niiden välillä, jotka näkevät ongelmat ja nousevat jaloilleen ja yrittävät ratkaista ne ja yrittävät maallemme äh, nähdä tulevaisuuden, joka on ainakin yhtä suuri kuin sen menneisyys. Ja sitten on niitä, jotka äh, näkevät ongelmat ja äh, uskovat, että emme tule onnistumaan, ähm, luottavat pelkoon, panostavat siihen nyt haluaisin UKIPin kollegoille sanoa, he eivät enää täällä ole aikaisemmin, he huusivat minulle, äh, koska äh, äh, sanoivat, että äänestäjiä syytin pedoiksi mm, ja raakalaisiksi. En minä äänestäjiä sellaisiksi syyttänyt. Me pidämme sellaisina niitä, jotka kieltävät todellisuuden. Ja todellisuus on sitä, että me tulemme selviämään tästä kriisistä, ei sitä kautta, että investoimme pelkoon tai panostamme epäonnistumiseen, vaan että ainoa ratkaisu lapsillemme on se, että Eurooppa ei ole mikään museo tai muisto, lehto, vaan se Eurooppa tulee onnistumaan ainoastaan, jos se asettaa ihmisten elämän keskiöön, niiden ihmisten, jotka haluavat uskoa tulevaisuuteen, jotka eivät pelkää ja jotka eivät pidä sitä, mitä maailmassa tapahtuu pelkkänä uhkana. Kyllä maailma on pelottava paikka mutta Eurooppa on suurempi kuin pelot ja uhot ja Eurooppa on arvoissaan paljon vahvempi kuin mikään isku sitä kohtaan voi olla. Tämä on se ero meidän välillämme ja niiden välillä, jotka haluavat elää kuin pedot tai raakalaiset. Mm, ja jos pystymme äh, olemaan johdonmukaisia, niin tämä tulevaisuus on tulevaisuus, joka, jossa Euroopan tähdet vievät eteenpäin myös meidän maatamme. Grazie, grazie, signor Presidente. Kiitoksia. Äh, pääministeri, kiitoksia Italian siitä työstä, mitä se on tehnyt puheenjohtajuuskautensa aikana. Paljon onnea Italialle, maalle, jonka kansalaisena minulla on kunnia olla. Se on Euroopan unionin perustajavaltio ja nyt puheenvuoro komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille. Hyvä puhemies, Yhteenvetona tässä keskustelussa jälleen kerran haluaisin kiittää Italian hallituksen työn korkeaa laatua, Italian puheenjohtajuus kaudesta haluaisin kiittää Mantio Renziä ystävääni. Nyt en italialais-italialaista keskustelua haluaisi tässä kuitenkaan pitkittää. Täällä olemme Euroopan parlamentissa ja kuten mainittua, me emme halua sekaantua äh, jäsenmaiden sisäiseen politiikkaan, joten päätän tämän nyt heti. Se alla presidente Juncker. Kiitos puheenjohtaja Juncker. Näin keskustelu.